on useita mietintöjä. Edustaja Rodriguezin mietintö talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuotuinen kasvisselvitys 2016. Edustaja Ribeiron mietintö talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuotuisen kasvusvelityksen työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat vuonna 2016 siis. Ja edustaja Stylerin mietintö sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016. Ensimmäinen puhuja on esittelijä Ribeiro. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. O relatório sobre os aspectos sociais e do emprego do semestre europeu sosiaali- ja työllisyysnäkökohdista EUn ohjausjaksosta puhuttaessa halutaan tehdä EUsta uuden aikainen yhteiskuntaa, jossa vastataan nykyhaasteisiin. Tässä korostetaan konkreettisia toimia, joihin on ryhdyttävä, jotta voidaan tasapainottaa talouden ja sosiaalisen puolen kantoja ja kehittää kestävää kehitystä. Olisi parannettava kansalaisten elinolosuhteita taloudellisin keinoin, ja tämä edellyttää järjestelmiemme vakauttamista. Meillä on sosiaalisen kehityksen tavoite, joka on esitettävä horisontaalisesti ja sen on näyttävä kaikessa EUn politiikassa. Ehdotan myös, että valvomme tätä politiikkaa ja korostan sitä, että jäsenvaltioiden ja toimielinten on taattava vastuullisella tavalla pitkän aikavälin vakaus poliittisessa ja budjettipäätöksissä, jotta voidaan saada aikaan kestävää kehitystä. Tässä mielessä keskityn va- julkisen talouden vakauttamiseen ja finanssipolitiikan vakauttamiseen. Nykyinen taloustilanne on heik- herkkä ja haavoittava monissa jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä huomio. Meidän on saatava aikaan sosiaalista vakautta nyt ja valmistautuen myös tulevaisuuteen ja nuorempien sukupolvien tulevaisuuteen. Hiljattain olemme nähneet, miten jäsenvaltiot ovat vastanneet rahoituskriisiin, niin se riippuu julkisen talouden tilanteesta. Huonommat, ne, joilla on huolimmat tulokset, niillä on suurimmat vajeet. Talouden vakauttaminen edellyttää myös kasvu- ja työllisyyspolitiikkaa, joka edellyttää rakenneuudistuksia, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä ja sosiaalista kilpailukykyä. Meillä on rakenteellisiakin ongelmia sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys ja eläkejärjestelmien kestävyys ovat kaikkein selkein esimerkki tästä haasteesta huomioiden Euroopan väestön ikääntyminen, jota on ennakoitu tulevina vuosina. Tämä on keskeinen kehityksen pilari. Meidän on taattava se, että koulutusjärjestelmän kautta nuoret saavat tarpeelliset taidot erityisesti uusilla työmaailman alueilla digitaalitaloudessa, vihreässä taloudessa ja sinisessä taloudessa. Tämä on merkittävä, jotta voidaan korostaa myös yritysten tarpeita. Yritykset ovat tärkein kehityksen moottori. Puolustamme sitä, että Euroopan politiikalla edistetään julkista ja yksityistä investointeja Euroopan tasolla, mutta investointien on suunnattava sellaisiin aiheisiin, jotka tuovat sosiaalista ja taloudellista tulosta. Meidän on kehitettävä kasvu, eikä voi olla niin, että käytetään vain mekanismeja, joissa hyödynnetään julkisia rahastoja. Sitten uusi näkökulma, se koskee aivan ensimmäistä kertaa sosiaalisten indikaattoreiden mukaanottamista, aktiivisuusasteen, nuorisotyöllisyys, pitkän aikavälin analyysit koskien jäsenvaltioiden kehitystä. Jos parlamentin mietintö hyväksytään, komissio ja neuvosto saavat selkeän viestin siitä, että jo olemassa olevien indikaattoreiden, talous- ja rahoitusindikaattoreiden lisäksi tarvitsemme indikaattoreita, joiden mukaan voimme tietää, missä määrin politiikkamme vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Tämä olisi tapa taata, että jäsenvaltioiden tasapainoja voidaan arvioida ja määritellä niiden mukaan riittävät taloudelliset ja sosiaaliset uudistukset. Näin voimme vahvistaa sosiaalista pilaria. Lopuksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä, jonka kautta saimme aikaan yhteisen kannan. No niin, Kiitos paljon. Seuraavana edisti, esittelijä Rodriguez, myös neljä minuuttia, olkaa hyvä. Many thanks, uh, president. Kiitos ähm, puhemies, äh, varapuheenjohtaja, komission jäsen. Meillä on nyt hyvin tärkeä hetki ohjausjaksossa sen vuoksi, että parlamentti voi nyt hyväksyä kolme tärkeää mietintöä, jotka käsittelevät tilannetta, joka on ainutlaatuinen unionissa. Meillä on päällekkäisiä kriisejä, jos haluaa nyt äh, hallita näitä päällekkäisiä kriisejä, on ihan varma, että meidän täytyy parantaa sisäistä kohesiota unionissa. Ja tämä riippuu siitä, että kykenemme tuomaan parempaa eh, elvytystä. Tämä eh, mietintö hyväksyttiin eh, talousasioiden valiokunnassa ja olen hyvin kiitollinen kollegoilleni, koska minusta me saimme aikaan erittäin hyödyllisen kompromissin, jolla on lisäarvoa tilanteelle unionissa. Lähtökohtana mietinnössä on se, että sanomme, että eurooppalaista ohjausjaksoa pitäisi käyttää, jotta voitaisiin palauttaa meidän budjettiemme tasapaino ja samoin toteuttaa uudistuksia. Mutta myös täytäntöönpanna Eurooppa 2020 strategia kasvulle ja työpaikoille koska uskomme kuitenkin, että Euroopan tulevaisuus äh, tulee riippumaan tämän kaltaisesta äh, kilpailukyvystä, joka liittyy esimerkiksi äh, energiaan, digitaalisiin ratkaisuihin sekä useampiin ja parempiin työpaikkoihin. Mutta jotta näin voisi tapahtua, me tarvitsemme montaa eri politiikkaa. Ja tässä tällaisessa eri poliitikkojen yhdistelmässä meidän täytyy saada investointeja. Investointien eh, kannustaminen on yksi prioriteeteista. Me tarvitsemme eurooppalaisen investointisuunnitelman. Samoin pitää viedä päätökseen pankkiunioni niin, että pk-yritykset eh, saisivat helpommin lainoja. Me tarvitsemme myös uudistuksia mutta niiden täytyy olla tällaisia toisen sukupolven uudistuksia, joilla tuetaan innovaatiota, koulutusta, hyvää julkishallintoa sekä myös varmistetaan jatkuvuus. Samoin meidän täytyy myös saada ähm, finanssiasiat budjeteissa kuntoon ja meidän täytyy myös saada strategisia investointeja. Meidän täytyy myös huomioida se, että Eurooppa on kohdannut monet uudet haasteet, epävarmuus ja erityisesti pakolaiskriisi. Uskon kuitenkin, että kaikkein tärkein arvo tällä mietinnöllä on siinä, että tässä mietitään sitä, kuinka hallinnoida euroaluetta. Me toteamme, että euroalue on taloudellinen yksikkö, jossa tarvitaan hyvää ja oikeaa poliitikkojen yhdistelmää. Ja tämä investointikuilu, joka meillä on euroalueella, täytyisi hoitaa niin, että jaetaan eri maista tulevat maksut, varsinkin ne, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista liikkumavaraa. Sama koskee makrotaloudellista epätasapainoa, koska yhtäältä me tarvitsemme enemmän paremmin kilpailukykyisiä maita, jotta parannamme kysyntää, ja sitten näitä vähemmän kilpailukykyisiä jotta voisimme parantaa kilpailukykyä, mutta ei niin, että heikennetään sosiaaliturvaa ja palkkoja, vaan niin päin, että investoidaan tulevaisuuteen. Nämä ovat hyvin tärkeitä johtopäätöksiä ja uskomme, että on välttämätöntä saada aikaan konvergenssia ylöspäin euroalueella ja varmistaa sitä kautta, että taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita toteutettaisiin, ja tämä on mahdollista vain, mikäli me viemme talous- ja rahaliiton päätöksen samoin kuin pankkiunionin. Kiitos. Kiitos paljon. Kolmas esittelijä on edustaja Catherine Steiner. Myös neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Kiitokset neuvostolle, että täällä on neuvoston edustaja, aikaisempi kollega parlamentista. Mukava ja tärkeää. Sisämarkkinat on meille tärkeä resurssi. Se takaa meille tulevaisuuden kasvun. Pitää ottaa huomioon sisämarkkinoiden potentiaali, joka on valtava. Siksi vain pitäisi nyt herätellä kaikkia näkemään, että sisämarkkinoiden on toimittava meidän kaikkien eduksi. On ikävää, että me emme käytä kaikkia näitä etuja – hyväksemme viimeksi kuluneen 20 vuoden työtä, kun ajatellaan, että globaali kilpailu on yhä tiukempaa. Sisämarkkinoilla on valtavaa potentiaalia luoda kasvoja ja työpaikkoja. Tänä, tämä on useat kerrat todettu EUn tasolla. On monet kerrat sanottu, että sisämarkkinoita on vahvistettava, näin sanotaan neuvostossa, kasvuselvityksessä ja maakohtaisissa suosituksissa, mutta kuitenkaan riittävästi edistystä ei ole vielä saatu, jotta tehokkaasti saadaan ja kilpailukykyä kasvua, on huolehdittava sisämarkkinoiden integroitumissa jäsenvaltioissa. Lisäksi tarvitaan parempaa hallinnointia, parempaa avoimuutta tähän prosessiin. Sisämarkkinoiden mukaan ottaminen ohjausjaksoon auttaisi meitä pääsemään tähän. Rakenteellinen vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa, Euroopan parlamentin mukaan ottaminen, syrjimättön toiminta euro- ja euroalueen ulkopuolella oleville maille – niin että kaikki sidosryhmät pääsevät mukaan. Se on tärkeää avoimuuden, hallinnon ja omistajuuden kannalta. Ja lopulta vain näin saada menestyksekäs hanke aikaiseksi. Täytäntöönpano ja nyt olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa on hyvin tärkeää, jotta voidaan nauttia sisämarkkinoiden koko potentiaalista. Turhat esteet, kunnollinen palveludirektiivin täytäntöönpano kunnollinen lainsäädännön siirtäminen kansalliselle tasolle, kansallisen hallinnon, julkishallinnon modernisoiminen, paremmat e-hallintopalvelut kansalaisille. Tässä muutama esimerkki sellaisista aloista, joilla ei ole riittävästi täytäntöönpantu. Näin hidastellaan sisämarkkinoita kautta Euroopan unionin. Muutos ei saisi lähteä ainoastaan ylhäältä. Kaikkien toimijoiden pitää saada aikaan kulttuuria, jossa täytäntöön pannaan sisämarkkinalainsäädäntöä. Tähän tarvitaan kunnollista koulutusta, tukea, kunnolliset resurssit ja riittävästi helposti saatavaa tietoa kaikilla tasoilla. Minä olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä tekijät mietinnössäni ja olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen lopulliseen tekstiin. Minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän osallistumisestaan. Emme aina ole samaa mieltä kaikesta, mutta kuitenkin mielestäni pääsimme lopulta sopuun. Haluaisin sanoa, että uskon vankasti samoin kuin monet kollegat, että yksi syy siihen, että olemme Euroopan parlamentin jäseninä täällä, on se, että – voidaan huolehtia reilusta lainsäädännöstä. Lissabonin sopimuksen kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa enemmän EU-tason lainsäädäntöön. Meidän täytyy käyttää välineitä, kun olemme aina demokraattisesti valittu EUn toimielin, jotta hyväksytään parempia periaatteita, parempaa säätelyä. Siksi ryhmäni nimissä haluaisin pikkumuutosta kohtaan 46, jotta paremman säätelyn periaate – tulee kunnolla esiin tässä. Parempi hallinto, parempi avoimuusprosesseissa on tärkeää, jotta voidaan huolehtia sisämarkkinoista, jotka toimivat sekä kuluttajien että yritysten eteen. Toivottavasti kollegat voivat tukea tätä tarkistusta ja tekstiä kaiken kaikkiaan. Kiitos yhteistyötä. Kiitos arvoisa puhemies. Kiitos. Kiitos paljon. Budjettivaliokunnan nimissä edustaja Jean Arthur Isa minuutin puheenvuoron. Merci, Madame la Kiitoksia puhemies. Haluaisin tervehtiä neuvoston puheenjohtajaa, komission jäsentä ja korostaa tämän harjoituksen muodollisuutta. Olen pahoillani siitä, että parlamentaarinen ulottuvuus EU-ohjausjaksossa on ollut heikko. Kunnianhimosta on myös ollut puutetta viiden puheenjohtajan kertomuksessa. Viitatakseni juuri siihen, mitä edustaja Rodriguez sanoi, Euroopan unionilla ei ole talouspolitiikkaa. Talouspolitiikka on tällainen kansallisten poliitikkojen y- yhteissumma ja koordinaatio on hieman mitä sattuu. Tästä syystä mielestämme on tarpeen varmistaa euroaluetta, sen on laajennuttava, kunhan siihen ilmaistaan tahtoa. Tarvitsemme myös budjetin euroalueelle, näin voimme torjua epäsymmetrisiä sokkeja vastaan ja ja kompensoida jäsenvaltioiden uudistuksen. Muistutan teitä siitä, että eh, finanssipoliittinen sopimus on ikään kuin eh, tiettyjen euroalueen maiden ylivilkaantumisen eh, keskenäistäminen ja budjetin kautta. Haluamme sellaisen politiikkayhdistelmän, jossa yhdistettäisiin budjettipolitiikka ja talouspolitiikka. Puhemies keskeytti. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Seuraavaksi neuvoston puheenvuoron saa Enes Blashard, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Members, first of all, many thanks for the puhemies. Kas. Kiitokset tästä mahdollisuudesta keskustella eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Kriisin aikoina olen hyvin kiitollinen siitä, että parlamentti käyttää aikaa tämän asian käsittelyyn. Asia on monimutkainen, mutta se kuitenkin vaatii meidän kaiken mielenkiintomme, koska jos me haluamme tehdä Euroopasta tärkeän ihmisille heidän arkielämässään, silloin me tarvitsemme konkreettisia toimia työpaikkojen luomiseksi nuorille, pitkäaikaistyöttömille, pk-yrityksille. Ja kyllä, matka on pitkä, taatusti. Mutta tämä on valaistumassa. Eurooppa on pikkuhiljaa elpymässä, pikkuhiljaa me toivumme tästä kriisistä. Mitkä prioriteetit äh, sitten olisivat koko tämän matkamme pohjalla? Kun äh, luin teidän mietintönne eurooppalaisesta ohjausjaksosta, olin ilahtunut kun näin, että me arvioimme yhtä lailla ö, äh, yhteiset haasteemme. Mutta meidän täytyy vahvistaa yhä vielä haurasta elpymistä. Olen Rodriguezin kanssa samaa mieltä siitä, että investoinnit ovat välttämättömiä Joten kyllä komission investointisuunnitelma on keskeinen tässä tästä näkökulmasta. Strateginen investointiohjelma, jonka äh, neuvosto ja parlamentti käsikädessä laativat, äh, on nyt käytössä, mutta enemmän on tehtävä. Meidän täytyy kiireellisesti poistaa olemassa olevat esteet ja saada aikaan todellakin hedelmällinen investointi, investointi-ilmapiiri. Julkinen rahoitus on yksi erittäin tärkeä osa tätä strategiaa. Elvytykseen päästään ainoastaan, jos se tapahtuu, jos se tapahtuu vakalta pohjalta ja sen vuoksi meidän täytyy myös ylläpitää uuden aikaista sosiaaliturvajärjestelmää. Meidän täytyy myös toteuttaa rakennemuutoksia vahvistaaksemme tal- talouksiamme, jotta voimme olla varmoja siitä, että taloutemme ovat sietokykyisiä ja valmiita tulevaisuuteen. Ne jäsenvaltiot, joihin kriisi on kaikkein pahiten iskenyt, ovat viime vuosien aikana ryhtyneet hyvin kunnianhimoisiin uudistusagendoihin, jotka ovat nyt kantaneet hedelmää pikkuhiljaa. Mutta aina on kuitenkin houkutus palata takaisin business as usual elämään. Mutta nopeasti muuttuvassa maailmassa tämä ei ole vaihtoehto. Meidän on siirryttävä siitä, että uudistamme eläkejärje- siirryttävä siihen, että me muutamme esimerkiksi eläkejärjestelmiämme niin, että voimme varmistaa myös nuorten tulevaisuuden ja koulutuksen niin, että he huomenna sitten voivat muotoilla kilpailukykyisen Euroopan. Me voimme luottaa kasvussa Euroopan kaikkein tärkeimpään potentiaaliin eli sisämarkkinoihin, kuten edustaja Steiler jo sanoi. Sisämarkkinoiden ulottuvuus ohjausjaksossa on hyvin tärkeää ja te tiedätte, että sisämarkkinoiden syventäminen on hyvin tärkeää Alankomaille puheenjohtajamaana. Ja me olemme suunnitelleet aiheesta huippukokousta maaliskuussa. Olemme vakaasti sitä mieltä, että tämä tämänpäiväinen kriisi tässä tämänpäiväisessä kriisissä meidän täytyy luoda pohja huomiselle uusien politiikkojen kautta. Kuinka me voimme olla varmoja siitä, että meidän politiikkamme kestää ajan hampaan? No ensinnäkin meidän täytyy koko ajan uusia työtämme. Uudet hyvät suositukset eivät ole tai menestyksestä, ellei niitä täytäntöön panna täysin. Tämä on ehkä kaikkein suurin ohjausjakson haaste, eli varmistaa se, että me todellakin toteutamme ja uudistamme. Euroopan parlamentti on ollut aktiivinen siinä, että se on pyrkinyt oikeaan suuntaan, mikä on hyvä. Puheenjohtajamaana uskomme, että neuvostossa voitaisiin tehdä paljon niin, että voitaisiin todellakin ryhtyä äh, tarpeellisiin, mutta usein tuskallisiinkin uudistuksiin. Meidän täytyy keskustella uudistusten äh, täytäntöönpanoista, parhaista käytänteistä ja millä tavalla voimme pitää käynnissä nämä uudistukset. Ja tämä on se syy, miksi tulevana kahtena viikkona normaali keskusteluiden lisäksi kasvuennusteista me aiomme neuvostossa keskustella myös maakohtaisista suosituksista maaliskuun huippukokouksessa. Mutta olkaamme selkeitä yhdestä asiasta. Ei ole olemassa mitään nopeata ratkaisua. Investointi Kuilu on yksi sellainen, johon esimerkiksi neuvoston keskustelut eivät yksin riitä. Meidän täytyy saada mukaan kaikki sidosryhmät, kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ja komissio. Meidän täytyy taistella, jotta prosessi on tehokas. Meidän täytyy saada aikaan järkeviä uudistuksia ja tämä päivä on tärkeä nimenomaan siitä syystä. Puhemies, arvon jäsenet, edistystä on tehty ja äh, fokusoidummat äh, uudistukset helpottavat sitä, että voimme keskittyä avainkysymyksiin. Ja äh, ohjausjaksossa annetaan nyt enemmän aikaa sille, että saadaan aikaan myös hyvää valvontaa. Ja euroalueen suositusten aikainen hyväksyntä merkitsee sitä, että nämä, näissä suosituksissa huomioidaan euroalueen haasteet. Enemmän huomiota on kiinnitetty myös ohjausjakson sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä, kaikki yhdessä, kaikki hyvin tärkeitä muutoksia. Me yhdessä vahvistamme yhteistyötämme niin, että saamme aikaan kaikki edot ohjausjaksosta. Tavoitteena yksi asia, saada aikaan vahvempi Eurooppa kaikille sen kansalaisille. Kiitos. Frau Kiitos paljon teille, arvoisa ministeri. Nyt komission nimissä puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis. Olkaa hyvä. Kiitos Arvoisa puhemies, jälleen arvon jäsenet. Tänään aamulla komission kollegiossa käytiin keskustelua ohjausjaksosta ja maakohtaisista selvityksistä ja kehityksestä makrotalouden epätasapainomenettelyissä. Me julkaisemme maaraportit perjanteina ja makrotalouden epätasapainopäätökset tehdään muutaman viikon kuluttua. Me seuraamme sitä poliittista suuntaa, jota saadaan kasvuselvityksestä vuodelle 2016 ja euroalueen tiedosta vuodelta marraskuulta. Vuonna 2016 ohjausjakso integroi euroalueen ja kansalliset näkökannat, vahvist, katsoo enemmän työllisyys- ja sosiaalikysymyksiä, konvergenssia ja tukea rakenne- ja investointirahastoista ja teknistä apua uudistusten tukemiseen. Tänä vuonna halusimme virtaviivaista makrotalouden epätasapainomenettelyä kuudesta kategoriasta siirryttiin neljään. Ei epätasapainoa, epätasapainoa, liiallista ja liiallista epätasapainoa oikaisun alla. Maakohtaiset suositukset on nähtävä laajemmissa talousoleissa – EUn talouden elpyminen on käynnissä, mutta riskit ovat kasvaneet viime kuukausina. Nähdään rahoitusmarkkinoilla ja luottamusta raportoivissa indikaattoreista. Työttömyys on korkea useissa maissa, erityisesti nuorten joukossa erityisesti on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Makrotalouden epätasapainojen sopeuttaminen on edennyt, on katsottava yksityistä ja julkista velkaa kuitenkin, joka estää kasvua monissa jäsenvaltioissa. Tilanne on nähtävä niin, että pyritään nyt toimimaan vielä tehokkaammin, jotta voidaan tukea kasvua ja vakautta. Tässä mielessä meillä on monia hyviä uudistusesimerkkejä missä jäsenvaltioissa, mutta tilanne on epätasapainoinen eri alueilla eli jäsenvaltioissa. Lisäedistystä voitaisiin tehdä, kun saadaan voimakkaammin kansalliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan uudistuksia. On välttämättä vahvistettava uudistuspyrkimyksiä jäsenvaltioissa. Maakohtaisten suositusten julkaiseminen aikaisemmin kuin ennen antaa enemmän aikaa käydä keskusteluita jäsenvaltioiden kanssa. Nämä maaraportit siis auttavat suositusten valmistelemisessa. Parlamentin työ on myös kehittynyt viime aikoina, ja nyt tutkitaan, miten voidaan vahvistaa tätä työtä viiden puheenjohtajan kertomuksen jälkeen ja tiedonannon jälkeen, joka saatiin lokakuussa 2015 emun loppuun saattamisessa. Olen vakuuttunut siitä, että on hyvin tärkeää, että saadaan maaraportit ja mielelläni keskustelen niistä kanssanne. Maaraporttien löydökset ja komission analyysien tulokset, keskusteluiden tulokset ja vakaus- ja konvergenssiohjelmat antavat meille mahdollisuuden – valmistella maakohtaisia suosituksia vuodelle 2016. Nämä komissio julkaisee toukokuussa. Ja sitten yksityiskohtaisemmin kolmeen mietintöön, josta keskustelemme tänään. Lähtisin liikkeelle edustaja Stylerin mietinnöstä. Haluaisin kiittää esittelijä Styleria. Tämä on arvokas Euroopan parlamentin panos sisämarkkinoiden hallinto-osaan ohjausjaksoon 2016. Rakenteellisia uudistuksia saadaan, jotta resurssit saadaan jaettua hyvin yritysten alojen ja alueiden välillä, että voidaan tukea kilpailukykyä. On välttämätöntä mennä pidemmälle uudistustyössä, näin luodaan pohja kilpailukykyisemmälle eurooppalaiselle kestävälle taloudelle. Tämän päästään sitä kautta, että avataan palvelumarkkinoita, esimerkiksi vahvistetaan sisämarkkinoita ja tehdään rakennemuutoksia, jotka helpottavat tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Komissio tekee työtä, jotta rajoituksia voidaan poistaa tuote- ja palvelumarkkinoilla monissa EUn jäsenvaltioissa. Näiden markkinoiden toiminta on keskeistä, jotta voidaan tukea EUn taloutta ja huolehtia siitä, että EUn yritykset voivat integroitua yhä globaalimmissa arvoketjuissa. Sitten edustaja Rodriguezin mietintö. Haluaisin kiittää edustaja Rodriguezia tästä mietinnöstä. Se sopii hyvin yhteen komission kantojen kanssa monissa kysymyksissä. Komissio pitää tervetulleena tukea vuotuiselle kasvuselvitykselle 2016 siitä, miten kommentoidaan suositusten sisältöä ja aikatauluja. Komissio on varma, että kansallisella tasolla on tehokkaammin täytäntöönpantava rakenneuudistuksia. Lisäksi nähdään, miten tärkeä on tär- yhteinen koordinointi, jotta saadaan elvytystä tuettua, tuettua hyvää budjettipolitiikkaa ja estettyä makrotalouden epätasapainot. Voimme saada esimerkkeinä parhaat euroalueella toimijat. Ja sitten lopulta edustaja Ribeiron mietintö – Ensin kiitos jälleen esittelijälle. Euroopan työmarkkinat osoittavat joitain myönteisiä kehityskulkuja. Työttömyyttä on edelleen paljon monissa jäsenvaltioissa, mutta työttömyys on vähenemään päin. Työllistyminen lisääntyy monilla aloilla ja kaikissa ikäryhmissä. Useimmat nuoret pääsevät palaamaan työmarkkinoille tai osallistumaan koulutus- tai täydennyskoulutukseen. Ponnistelumme nuorisotyöttömyyttä vastaan kantavat nyt hedelmää. Lisäksi on nähtävä se, että erot jäsenvaltioiden kesken pienenevät. Kriisin takia yhä useampi ihminen on joutunut köyhyyteen, mutta nyt nähdään kuitenkin ensimmäisiä edistyksen askeleita. Paremmat sosiaalistandardit, sosiaalinen konvergenssi eu on prioriteetti meille. Ja on hyvin tärkeää, että me käytämme kaikki välineet tämän konvergenssin lisäämiseksi. Me kiinnitämme huomiota työllisyys- ja sosiaalikysymyksiin näkökohtiin kasvuselvityksessä. Ensimmäisessä paketissa nyt on sosiaalinen oikeudenmukaisuus elvytyksen keskipisteenä. Lisäksi halutaan uutta sosiaalista vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten osallistumista vahvistetaan kuulemisten kautta sekä EU- että kansallisella tasolla. Lisäksi uudet työllisyyssuuntaviivat kehottavat jäsenvaltiota osallistamaan työmarkkinaosapuolet uudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Lisäksi uudet työttömyysluvut makrotalouden epätasapainon menettelyissä antavat mahdollisuuden ymmärtää paremmin tilanteet joissain jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on tehty uudistuksia työmarkkinoilla ja nyt on nähty myönteisiä merkkejä muun muassa työllisyystason kasvun kautta. Kuitenkin uudistuksia olisi jatkettava, jotta voidaan edistää kasvua ja luoda hyvälaatuisia työpaikkoja. Jälleen kerran, arvoisa puhemies, arvon ministeri, hyvät jäsenet, kiitos oikein paljon. Mielelläni käyn tänä iltana tätä keskustelua. Herr Vicepresident. Kiitokset teille, arvoisa komission varapuheenjohtaja, ympäristövaliokunnan nimissä. Andrei Kovacev, minuutti. Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Näin viime vuosina on meillä on ollut kaksi tavoitetta, talouden kasvu ja työllisyys mutta emme ole kyenneet näitä tavoitteita saavuttamaan, eikä se onnistu, elleivät kansalaiset ovat, ole terveitä. Jäsenvaltiot ovat tästä vastuussa, mutta ohjausjakso olisi hyödynnettävä, jotta voitaisiin ottaa käyttöön niin terveysjärjestelmiä, jotka vastaavat kansalaisten tarpeisiin. Olisi myös tärkeää ottaa käyttöön terveydenhuoltojärjestelmien arviointijärjestelmä, valvontajärjestelmä – ja tekijöitä, joiden kautta voisimme pienentää alan eroja. Meidän on osoitettava kansalaisille, että meillä on suunnitelma maanosamme tulevaisuutta varten. 2020 strategian tarkasteluun olisi oltava osa ohjausjaksoa, koska ympäristö ja terveys ovat aloja, jotka voivat tuoda työpaikkoja. Ohjausjaksolla voi olla avoin rooli näissä uudistuksissa. Kiitos. Nunis. Kiitos paljon. Aluekehitysvaliokunnan nimissä edustaja Iskra Mihailova, myös minuutti, olkaa hyvä. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, уважаеми заместник председател на Европейската комисия, в своето становище... Hyvä rouva puhemies, komission puheenjohtaja. Mietinnössämme olemme vedonneet Euroopan komission niin, että otettaisiin paremmin huomioon Eurooppa 2020-strategian tavoitteet ehdottomalla toimia, joiden kautta voitaisiin paremmin tarkkailla Euroopan rahastojen käyttöä, kun ne liittyvät Eurooppa 2020-strategian toteuttamiseen. Monivuotisen eh, rahoituskehyksen arviointi liittyy myös näihin ongelmiin. Komissio on jo puhunut Euroopan, eurooppalaisten eh, rakennerahastojen ja investointirahastojen eh, tarkastelusta ja uskomme, että näillä rahastoilla on merkittävä rooli, jotta voidaan toteuttaa EU-ohjausjakson tavoitteet ja erityiset maakohtaiset suositukset. Kiitos. Danke Kiitos paljon. Nyt ryhmien puhujat. Ensin edustaja Markus Ferber, EPP-ryhmä, puolitoista minuuttia. Presidentin. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Komission vuotuinen kasvumietintö ilmoittaa rakennemuutokset, investoinnit sekä vastuullinen budjettipolitiikka. Ja EPP-ryhmän mielestä tämä on erittäin järkevä kolmikanta. Me emme varmasti tee itsellemme palvelusta, mikäli me käytämme ohjausjaksoa väärin. Ja se, että joka vuosi keksitään uusia indikaattoreita, jotka hyvin vähän liittyvät kilpailukykyyn ja hyvään talousarviopolitiikkaan, hyvän, hyvän talouteen. Siinä on vain tarkoitus tavallaan parannella lukuja. Sen vuoksi me EPP-ryhmänä olimme hyvin pidättäytyviä näiden uusien indikaattoreiden suhteen. Eikä tässä ole kysymys siitä, että halutaan äh, heikentää vahvoja, vaan vahvistaa heikkoja. Eli ihan konkreettisesti, jos on maita, joilla on vaikka vienti, ylijäämä, niin silloin muut jäsenvaltiot äh, hyötyisivät siitä ihan samalla tavalla, äh, kun meillä olisi sisäiset intensiiviset kauppasuhteet. Ei tämä siitä paranee, että tätä yritettäisiin poistaa. Päinvastoin, tässähän on kysymys siitä, että saataisiin kaikki samaan hyvään tilanteeseen. Kolmanneksi, se mikä EPPtä kiinnosti eniten on se, että keskitymme vain muutamiin maakohtaisiin suosituksiin ja huolehdimme siitä, että ne todellakin toteutetaan. Haluan vielä kiittää esittelijää, koska hän on ottanut mukaan hyvin paljon meille tärkeitä asioita niin, että voimme äänestää hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Kiitos. Kiitos paljon. ST-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Elisa Ferreira, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies ja hyvä komission jäsen Domrovskis. Haluaisin aivan aluksi kiittää kaikkia esittelijöitä, erityisesti Maria Rodriguezia. Mietinnön viesti on hyvin selkeä. Sillä voidaan muuttaa Euroopan talousagendaa. Vuoden 2008 yhdysvaltalainen kriisi on nyt jo siirtynyt historiaan, mutta Euroopan unionissa edelleen kärsimys jatkuu. Ja liian heikkoa on sekä kasvu- että työllisyysaste. Saksan teollisuus on vuoden 2008-2009 tasolla. Pankit ja vakuutusyhtiöt edelleen antavat huolestuttavia merkkejä, eikä ole hyviä kannattavia yrityksiä, eikä sellaisia saada aikaan ilman kysyntää, ilman investointeja. Onko, olkoon sitten vaikka korkokan aste alhainenkin. Tarvitaan kysyntää, muuten ei tarjonnastakaan ole hyötyä. Talouspolitiikalla on isketty liiallisella leikkauspolitiikalla tähän kysyntään. Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtumat häiritsevät talouttamme. Meidän on saatava aikaan kunnon tasapainoilla alijäämä- ja ylijäämämaiden välillä tarvitaan strategisia investointeja ja on myös saatava pankkiunioni valmiiksi. Muussa tapauksessa Euroopan unioni menettää hallinnon, hallinnon omasta kohtalosta. Portugali on erittäin hyvä esimerkki siitä, että Euroopan sääntöjä voidaan kyllä noudattaa ja harjoittaa elvyttävää työllisyys- ja kasvupolitiikkaa. Mutta on tarpeen, että komissioneuvosto ja koko Euroopan unioni tukisivat tämän tyyppisiä vaihtoehtoja ja muuttaisivat kurssia, jota tähän asti on rahaliitossa seurattu. Meillä on ollut paljon ongelmia, ratkaisujakin on löydettävä talouteen. Tämä on meidän käsissä. Kiitos paljon ESE-ryhmän nimissä Ulrike Trebesius puolitoista minuuttia. Kiitos paljon puhemieskomission jäsen. Taloustilanne EU:ssa on edellään epätasapainoinen. työttömyys eteläisessä Euroopassa on jatkuvaa ilman alhaisia öljyhintoja nykykasvulukuja ei voitaisi kuvitella. Kokonaiset maat ja alueet ovat kaukana kasvusta. Eurooppalaisen ohjausjakson pitäisi antaa maakohtaisia suosituksia talousuudistuksista – toisaalta puuttua makrotalouden epätasapainoihin. Tässä on valtava työpaikka, mutta täytäntöönpano ja jäsenvaltioiden konkreettinen politiikka oli 25 prosenttia suunnilleen 2014, melko alhainen. Subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti täytäntöönpanon pitäisikin olla vapaaehtoista. Ei euromaissa, tässä ei ole ongelmaa. Nämä maat hoitavat itse oman tulevaisuuden tilanteensa, mutta euroalueella se, että uudistuksia ei tehdä riittävästi, maksaa muille erilaisten toimien kautta epätasa-arvo EU:ssa kasvaa. Talouden konvergenssi, joka on ollut euron käyttöönotossa tavoite, on kauempana kuin koskaan. Kun ei voida devalvoida, on huolehdittava muuten – tilanteesta. Ja nyt halutaan uusia tahoja valvomaan euroalueen toimintaa. Tämä on kuitenkin väärä tie. Väärä tie, koska ihmiset ovat näistä siirroista ja holhouksesta saaneet jo riittävästi. Innovaatiovoima kai on lähinnä EUn voimaa. Puhemies keskeyttää, teidän pitää päättää ne Kiitos. Nyt alderyhmän nimissä edustaja Trimossa puolitoista minuuttia señora presidenta hyvä komission jäsen hyvä neuvoston ministeri hyvät kollegat alde ryhmä on sitä mieltä että tätä mietintöä voitaisiin parantaa tästä syystä. Esitämme muutamia tarkistuksia huomiseksi, mikäli ne hyväksytään. Suuren koalition puolesta voisimme harkita uudelleen tätä kielteistä loppuäänestystä. Meidän mielestämme mietintö tässä muodossaan johtaa joustamattomuuteen ja julkiseen talouteen ja, ja kulutukseen. Ja mielestämme tässä annetaan vääriä näkemyksiä koskien vaihtotason ylijäämiä eh, ja maiden tilannetta. Tässä ei myöskään ESIR-hankkeita pidetä taloudellisesti elinkelpoisena. Siinä ei riittävästi pyritä uudistamaan taloutta eikä poistamaan esteitä työmarkkinoilta. Esitämme tarkistuksia, jotka tasapainottavat mietintöä. Finanssipoliittinen laajentuminen ei ole mikään yleislääkemme. Kannatamme uudistuksia vain siinä tapauksessa, että y- liike ympäristö tätä toivoo saattaa tulla uusiakin kriisejä Kiinasta Yhdysvalloista. On tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät omat kotityönsä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon. Kue NGL-ryhmän nimissä. Gabriele Zimmer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ich möchte mich auf den, den sozialen Beschäftigungspolitik haluaisin keskittyä sosiaalipoliittiseen työllisyysnäkökulmaan ja viitata siihen, että positiivistahan on se, että nyt puhutaan sosiaalisista infrastruktuuritoimenpiteistä, mutta kuitenkaan ei ole konkreettisia kriteereitä, mitä tämä merkitsee. Ja ihan kuten aikaisemmin, minusta koko tämä lähestymistapa ähm, ohjausjaksosta keskittyy kasvuun ja työllisyyteen, mutta sen pitäisi keskittyä hyvään työhön ja sosiaaliturvaan ja näin. Eli jos puhutaan joustoturvasta, ja noudetaan se tuolta haudastansa, niin silloin minun täytyy sanoa ei. Jousto, turva oli nimenomaan se syy, miksi meillä tänä päivänä on enemmän epävarmoja, epätyypillisiä työsuhteita. Eli meidän täytyy saada sosiaalinen pilari tähän, mutta sitä ennen pitää selvittää, mikä sen sisältö on, miten voidaan varmistaa, että nämä vähimmäisnormit eivät johda siihen, että heikennetään sosiaalistandardeja. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa vihreiden alle nimissä minuutti. Kiitos paljon. Ensin halusin kiittää esittelijä hyvin syyneestä yhteistyöstä, että saatiin tämä mietintö kirjoitettua varjoesittelijälle, jota haluan kiittää. Olen vähän yllättynyt kuitenkin, kun sanoitte, että äänestätte vastaan koska käytetään joustoa lisätäksemme investointimahdollisuuksia. Oletteko kuunnelleet OECDn pääekonomistia, joka tänä vuonna sanoi muiden mukana, että Eurooppa tarvitsee lisää investointeja? Yhä enemmän Keski-Euroopan tai ulkopuolellakin laitokset sanovat, että lisää investointia tarvitaan, mutta ALDE-liberaalit käyttävät vanhaa strategiaa ei, ei investoida. Tämä on hyvin outoa. Olen iloinen siitä, että tämä mietintö antaa investoinnille lisää tilaa. Lisää voidaan investoida myös inhimilliseen pääomaan. Sanotaan myös, että euroalueen kokonaisfinanssipoliittinen asema on hyvin tärkeä, pitäisi katsoa resurssitehokkuutta. Nämä ovat kaikki hyviä tekijöitä tässä mietinnössä. Siksi ryhmänä voimme äänestää puolesta ja pyytäisin, että liberaalit muuttaisivat vihdoin strategiansa, koska maailma muuttuu. Kiitos. Ah, okay. Uh, Mr. Eichhout, do you accept? Edustaja Eichhout, hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä. 30 seconds, please. 30 sekuntia. Uh, uh Hyvä kollega hollantilaisista vihreistä. Tämähän on ironista tässä talossa, koska Junckerin suunnitelmaa vastaan liberaalit äänestivät ja vihreät taas äänestivät sen puolesta ja voisi odottaa, että näitä tässä käy samalla tavalla. Olemme sitä mieltä, että tärkein syy sille, miksi äänestämme tätä mietintöä vastaan, koskee sitä, että me halusimme tämän nämä investoinnit, joita kaikki tarvitsemme, haluamme, että, että nämä investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. Meidän on varmistettava, että investointeja ei enää sijoiteta lentokentille ilman lentokoneita ja rautateille ilman junia ja matkustajia ja, ja maanteille ilman autoja. Meidän on varmistettava tämä mitään tällaista haamuinfrastruktuuria ei enää tarvita. Jäsenvaltioiden on ymmärrettävä se. This was not a question. Edustaja Trimossa, tämä ei ollut kysymys. Annoin teidän puhua hiukan pidempään, mutta edustaja Alkaut saa kuitenkin vastata. No, mutta palaan tähän teidän ensimmäiseen puheenvuoroon, että sanoitte, että äänestätte vastaan sen vuoksi, että te halusitte enemmän joustavuutta ja sitten äh, näistä ylijäämämaista Saksasta ja Hollannista puhutaan hyvin. mutta Se on hienoa. Koska äh, olisiko tämä nyt ainoa syy, miksi äänestätte vastaan? Katsokaapa rakenne- ja investointiuudistuksia. Me sanomme, että tätä kautta jäsenvaltiot voivat paremmin käyttää tehokkaammin äh, budjettejansa ja ylijäämiänsä. Jos tämä on teidän avainäänestyksenne, voitte vielä muuttaa sen. Kiitos tuosta. Seuraava puhuja on edustaja Marko Valli, kaksi ja puoli minuuttia. FDD. Grazie, signor. Kiitoksia puhemies. Komission taloudellinen resepti lähtee kolmesta väärästä olettamuksesta jälleen kerran. Ensinnäkin säästöpolitiikka, kuria, vakautta. Joka paikkaan kylvetään näitä sanoja uudistuksia ilman kunnollisen vaikutusarviointi, yksityisinvestointeja ilman julkista kannustamista, ne ei kuitenkaan onnistu. Tämä on epäonnistumaan tuomittu suunnitelma ilman yhteisön mieltä, vaikka Saksasta haluaa ei riitä, että sanotaan ei säästöpolitiikalla. Meidän on oltava rehellisiä ja otettava käyttöön valuuttaväline, jonka kautta jäsenvaltiot vielä tätä väärää politiikkaa toteuttavat. Rahapolitiikan suverenisuus on perisynti. Meidän on todella puolustettava perusperiaatteet ja pelastettava euro. E- Englannilla ei ole euroa, sen siitä vahvempi. Nyt se tulee tänne Eurooppaan asettelemaan omia ehtojaan. E- ja sitten toisia maita, jotka hyväksyvät euron ja luultavat, joutuvat tottelemaan sen, mitä euroja Frankfurt sanovat. Kreikka ja Italia ovat kaksi konkreettista esimerkkiä kärsimyksestä. Melkein 20 vuotta meillä on ollut valuutta, yhteinen valuutta, mutta taloudelliset ja sosiaaliset erot ovat suuria. Näin olemme sanoneet jokaisessa mietinnössä jo liian monta vuotta. Saksalaiset ja muut ovat hyödyneet tästä vakaasta valuutasta ja keränneet ylijäämiä komissioihin liian pehmeästi ja hitaasti hyödyttää tätä makrotaloudellista epätasapainon menettelyä ja kepittää vain ja Välimeren maita, jotka olivat muutenkin main vaikeuksissa. Joitakin viikkoja sitten Italian valtiovarainministerikin tästä on puhunut. Sitten on taloustieteellisiä tullut tutkimuksia, jotka ovat kanssani samoilla linjoilla valitettavasti Saksan ylijäämä ei tässä tekstissä käsitellä, vaan sitä jopa kehutaan. Meillä on tarkistus, jonka kautta komissio Saksa ja Hollanti voisivat sopia, miten edetään. Danke, Kiitos, edustaja Valli. Edustaja Valli Voisinko pyytää seuraava kerran puhumaan hiukan hitaammin, jotta tulkit todella hyvin selviävät tuosta. Se oli kyllä hyvin vaikeaa. Ensi kertaa ajatellen ajattelin. Seuraavana Bernard Mono minuutti. Hyvä komission sen jälleen kerran on todettava, että EUn ohjausjakso on täysin tehoton. Siinähän alennetaan, siihen alistetaan kansalliset taloudet eurooppalaiselle, ei tämä toimi, EKP on arvioinut näitä kasvu- ja inflaatiotietoja. Korkona alhainen öljyhinta, alhainen kaasu halventunut, mutta Euroopan talous ei silti pääse kasvuun. 2012 eurooppalaismieliset iskulauseet kehuivat tuollisuutta ja taloutta, mutta nyt tilanne on surkea massiivinen työllisyys, taantuma, velkavuori ja pankkien ongelmat, teidän eurooppalainen ne ei toimi. Yhdistynyt kuningaskunta on ymmärtänyt sen ja haluaa lähteä tästä hulluudesta. Mitään ne ohjausjakson uudistuksia ei saada toimimaan. Euroalueella valitettavasti tilanne vain heikkenee, siksi emme tule tätä mietintöä tukemaan. Tässä ryhmien puhujat. Ja nyt siirrymme muihin puhujiin. Adam Seinfeld ensin puolitoista minuuttia. kiitos e, puhemies euroopan ohjausjakson e, täytyy sopeuttaa sisämarkkinoiden hallintoon. Paljon tässä on kuitenkin vielä tehtävää, hyvät naiset ja herrat. Me elämme 2000-luvulla ja tätä aikaa luonnehtii valtava digitaalinen kehityskulku, samoin kuin globalisoituminen, muutoksia sosiaalisessa mentaliteetissä ja digitaaliset markkinat. Tähän liittyy myös taloudelliset toimet, jotka ovat ihan uusia, joita me emme tunteneet aiemmin. Jos me haluamme olla kilpailukykyisiä sisämarkkinoilla sekä vielä tärkeämpää ollaksemme kilpailukykyisiä Eurooppana globaaleilla markkinoilla, se mitä me tarvitsemme on, että säätelemme e, edellytykset taloudellisille toimille. Meidän täytyy tukea startup-yrityksiä, meidän täytyy tukea innovaatioita, teknologista kehitystä, ja meidän täytyy vähentää äh, yrityksen äh, kuluja, vähemmän byrokratiaa. Meidän täytyy täytäntöön panna EUn lainsäädäntö kaikissa jäsenvaltioissa ja meidän tulee myös äh, poistaa esteitä ja protektionistista politiikkaa. Meidän täytyy myös paremmin hallinnoida sisämarkkinoita ja se on ehkäpä se kaikkein tärkein asia. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraava puhuja kolmeksi minuutiksi. Gutierrez Preda. Kiitoksia puhemies. Työllisyysvaliokunta on tehnyt erittäin hyvän mietinnön. Hyvä komission jäsen ja neuvoston, se on kontrastissa teidän näkemyksenne kanssa, joka on kovin itse tyytyväinen, kun ajatellaan todellisuutta täällä. Meillä on me kaksi vuotta olleet elpymisen tiellä, mutta elpyminen on ollut hidasta – ja heikkoa ja hyvin epätasa-arvoista. Näin sanotaan kaikissa kansainvälisissä kertomuksissa, kuten e OECDn kertomuksessa. Siinä todetaan, että kun ajatellaan kaikkien köyhintä 10 prosenttia ja rikkaita 10 prosenttia, niin Espanjan kaltaisessa maassa ero on jopa seitsemän kertainen, että ota huomioon nykyistä tulevaisuutta, todellisuutta ja epävarmuutta joka talouden puolella mitä odottaa. Siksi SND-ryhmässä työllisyysvaliokunnassa pyydämme teiltä kolme asiaa. Ensinnäkin lisäinvestointeja, toiseksi on korjattava liiallisen säästöpolitiikan ylilyönneet sekä työmarkkinan että rakenneuudistuksissa, joilla on isketty Euroopan sosiaalisen mallin. Kolmanneksi on rakennettava, vahvistettava euroaluetta ja sen sosiaalista puolta on vahvistettava investointeja. Mikäli me investoi, muuten emme voi saada aikaan kontrasyklistä taloutta, emmekä ole oppineet mitään. Meillä on Junckerin suunnitelma, mutta ei se tuota tuloksia, joiden kautta euroalueen investoinnit lisääntyisivät. Tehän tiedätte, että esimerkiksi verrattuna Iso-Britanniaan tai Yhdysvaltoihin, jossa on viime, viimeisen kahden vuoden aikana lisätty investointeja euroalueella edelleen globaaliinvestoinnit ovat laskusuunnassa verrattuna esimerkiksi vuosiin 2013-2014. Emme me voi sallia tällaista. Tarvitsemme lisää investointia, jotta voidaan edistää ja kannustaa talouskasvua ja olkoon se, mitä tiedämme. Junckerin suunnitelma voi korvata näitä ohjelmia, joita jäsenvaltiossa on jo ja ei ole toteutettu. Meidän on tehtävä uudistuksia työllisyyspuolella. Tehdään luodaan huonoja työpaikkoja, vähäisiä työtunteja. Meillä on e, osa-aikaa sopimuksia, jotka, joita ei haluta ja välillä todellisia työsopimuksia korvataan hyvin hatarilla työsopimuksilla. Kaiken kaikkien Euroopan unionissa joudutaan pärjäämään pienemmillä palkoilla kuin mikä riittäisi eh, ruokaan ja sähköön ja ihmisarvoisen elämään. Meidän on myös sosiaalista mallia vahvistettava. Tarvitaan oikeudenmukaista, tehokasta politiikkaa, riittävät työ, työttömyyskorvaukset eh, ja stipendit. Eh, näin voimme luoda oikeudenmukaisemman yhteiskunnan ja sellaisia automaattisia vakauttajia, joiden kautta voidaan helpottaa tilannetta. Jos emme palauta sosiaalista mallia, emme ole ottaneet oppia menneisyyden virheistä. Lopuksi olisi myös rakennettava euroalueelle sosiaalinen ulottuvuus. Ei voi olla niin, että seuraavaa talouskriisi. Puhemies, puhutte liian nopeasti, hyvä edustaja. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Señor Gutiérrez, si usted... Edustaja Gutierrez, jos puhutte näin nopeasti, ne, jotka eivät ymmärrä Espanjaa, eivät voi ymmärtää, koska tulkit eivät pysy teidän perässänne. Lisäksi puhuitte liian pitkään. Ensi kerralla katkaisin mikrofonin aikaisemmin. Olen pahoillani. Äh, Seuraava puhuja. Tanislav Osok, puolitoista minuuttia. Pani przewodnicząca. <clears throat> Arvoisa puhemies. Ensinnä haluaisin pyytää teitä selittämään – vähän sitä, miten saadaan näitä mietintöjä kansallisilla kielillä käyttöön. Esimerkiksi Rodriguezin mietintö tähän päivään asti oli käytössämme vain englanniksi. Ohjausjakso ei ole uusi aihe. Minulla on muutama kommentti, erityisesti kaksi, joiden haluaisin kiittää huomiota. Rakenteelliset uudistukset jäsenvaltioissa – Olemme keskustelleet tästä aiheesta pitkän aikaa, myöskin siitä, miten sitovia tällaiset uudistukset ovat. Suositukset ovat sitovia siksi, että ne hyväksytään valtioiden ja hallitusten päämiesten toimesta. Ja usein keskitytään niihin ongelmiin, joita näissä maissa on. Toiseksi, en voi kuvitella, miksi meidän pitäisi lisätä koordinointia Euroopan tasolla – kun tällä hetkellä emme pysty koordinoimaan eurooppalaista ohjausjaksoa. Jäsenvaltiot eivät pane su- suositeltuja uudistuksia. Meidän pitäisi pohtia, mitä voisimme tehdä, jotta voisimme vakuuttaa hallitukset siitä, että näitä suosituksia tulisi todella täytäntöönpanna. Erityisesti nyt, kun uusi kriisi on meillä lähellä. Kiitos. Ulla Törnees saa puheenvuoron puolitoista minuuttia. Thank you very much. Kiitos äh, puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää työllisyysvaliokunnan esittelijä äh, edustaja Ribieroa erittäin hyvästä ja rakentavasta prosessista tämän mietinnön laadinnassa. Käsittääkseni kompromissien löytäminen ei ole helppoa ja minusta tässä on otettu hyvin paljon asioita huomioon. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että minun mielestäni työllisyysvaliokunnan kanta vuosittaiseen kasvuraporttiin olisi voinut katsoa hieman enemmän eteenpäin ja ottaa esiin ne uudistukset, joita työmarkkinoilla tarvitaan niin, että voitaisiin vahvistaa sitä kasvua, joka on pikkuhiljaa elpymässä. Taloudellinen tilanne paranee, työllisyys on parantunut. Se on laskenut 0,5 prosenttia verrattuna marraskuuhun 2015. Työttömyys on yhä silti liian korkea 10,4 prosenttia, mutta tilanne on parantumassa. Ne ihmiset, jotka ovat köyhyys, köyhyysuhan alaisena, on vakaantunut näinä vuosina ja meidän ei tule ohittaa sitä, että sosiaalinen tilanne on yhä vielä vakava monille ja enemmän täytyy ponnistella, että voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja ja sillä tavalla saada ihmiset pois köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Tarkoitatteko te minua vai? Oui, je, je pense que je, je vais signaler que vous... Taisin ilmoittaa, että teidän puheaikanne päättyi ihan rauhallisesti näin tein. Kiitoksia vain, edustaja. Sitten edustaja Viekas yksi minuutti. Tivas de crescimento para 2016 e representam o ponto de partida de 1%. Um Kasvun mahdollisuudet vuonna 2016 antavat mahdollisuuden lähteä prosessiin, joka ei meille sovi uusliberaalinen puuttuminen jäsenvaltioiden budjettiin. Suuntaviivat, joita hallitusten on noudatettava, ovat samaa reseptiä, joka johti köyhyyteen ja kurjuuteen kautta Euroopan ja myös työttömyyteen. Näin on täysin epäonnistuttu siinä, että puututtaisiin kriisiin niin, että ajettaisiin kasvua investointien kautta. Meidän on saatava tämä parlamentti voimakkaammin mukaan, mutta koska emo on niin epädemokraattinen, niin uusliberaalinen politiikka ja rikkauden keskittyminen toteutuu, eikä kukaan aja työntekijöiden oikeuksia. Se olisi tärkeämpää. Lambert, yksi Haluaisin myös kiittää työllisyysvaliokunnan esittelijää hänen avoimuudestaan tässä prosessissa. Monet meistä ovat sanoneet jo kauan, että sosiaalinen ulottuvuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tunnustettava ja toivomme, että tässä on nyt tapahtumassa muutos komissiossa, mutta me todellakin haluaisimme olla sitä vakuuttuneita. Sosiaaliset indikaattorit tässä on mukana, mutta niillä täytyy olla todellinen merkitys ja vaikutuspolitiikkaan ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus merkitsee sitä, että meidän täytyy puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin sekä maissamme että niiden välillä. Ei se ole mikään taloudellisen toiminnan sivutuote, vaan se vaatii ihan omaa toimintaa. Ja sen vuoksi me haluamme, että panostetaan esimerkiksi lastenhoitoon, asumiseen ja terveydenhoitoon. Ja myös säädylliset palkat auttaisivat ja meidän täytyy myös puuttua äh, palkkakuiluun ja äh, köyhyyteen. Ja toivomme, että työmarkkinaosapuolten äh, välinen neuvottelu käynnistyisi uudelleen. Kiitoksia sitten edustaja Hoffling, yksi minuutti. Reach this point every year, the moment... Tähän aina päästään euroalueen kannustajat innostavat onnellisia päiviä vahvaa kasvua, työpaikkoja, kaikkia asioita, jotka ei koskaan kuitenkaan toteudu. Euron tukijat puhuvat siitä, että mahdollisesti uudet rakenneuudistukset auttavat ja kaikki muistavat Dragia ja kuinka Draghi julistaa euron olevan menestys. Tämähän on pelkkää roskaa. Euroalue ei ole kasvanut melkein ollenkaan. Aika mukavissa olosuhteissa kuitenkin viime vuonna in, ensimmäisellä neljäksellä ollaan verrattuna vuonna 1999 tasolla suurin piirtein UK, UKssakin meillä on aika lailla parempi tilanne. Teidän politiikkanne ei toimi ja tuloksena monet nuoret eivät ole töissä. Tilanne ei tule muuttumaan ennen kuin euro saatetaan päiviltä. Monsieur Flynn, acceptez-vous une blue card? Hyväksyttekö sinisen kortin? Minulla olisi kysymys. Haluaisin vain ymmärtää, ehkä voitte ymmärtää, eh, miksi punnan arvo on heikentynyt viime päivinä. Uh, well, as you know, current... No kuten tiedätte, valuutat kulkevat ylös ja alas. Ylös myös vuoden 2008 tapahtumien jälkeen. Me pidimme kiinni miljoonasta työpaikoista, kun te menetitte miljoonia työpaikkoja, kun jäsenvaltiot eivät voi päättää omasta valuutastaan. Ei siinä mitään, että punnan arvo on laskenut, koska nyt on nähty, miltä EU:ssa näyttää, jos saadaan vähän oikaisua aikaiseksi tällaisessa hetkittäisessä punnan laskussa. Ei se haittaa. Sitten edustaja Trosinski, yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Eurooppa kärsii indikaattorit punaisella, massatyöttävyyttä, kilpailukykyvajetta, taantumaa, säästöjä, pyydätte lisää yhdentymistä sisämarkkinoilla, mutta uskotteko siihen todella? Tämän prosessin vastaan vahvaa poliittista agendaa, jonka tavoitteena on kansallisvaltion katoaminen. Esittelette yhteismarkkinat edelleenkin no, lääkkeenä massatyöttömyydelle, mutta koko ajan tulee vain lisää yrityksiä, jotka menevät konkurssiin, tuotantoa siirretään muualle ja niin reaalitalous heikkenee. Niin sisämarkkinoiden korostaminen on todella hämmästyttävää, kun tulokset ovat näin surkeita. Meidän on käsiteltävä niitä käytännönläheisesti koska jotka, jotkut esittävät hämmästyttäviä puheenvuoroja. Miljoonat pakolaiset pitäisi yhden että integroida tänne sisämarkkinoille. On kuitenkin yksinkertaista arvioida, millaisia seurauksia tulee näiden ihmisten integroinnista työmarkkinoille ja keskipalkoista. Kuka tästä mahtaa hyötyä? Hyvät kollegat ja taloudet tarvitsevat Euroopassa happea. Ja nyt on komissio ja sen asiantuntijat vetävät tanssia. Me, me, tämä on vanhentunut malli. Meidän ryhmämme tulee sitä vastustamaan. Hyvä. Äh, monsieur Casa, pardon, une minute trente. Sitten kasa, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. First of all, I would like to thank our... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää meidän esittelijäämme Sofia Riveroa hänen erinomaisesta työstään. Meidän täytyy tunnustaa, että ohjausjakso on selkeästi osoittanut, osoittanut, että se on antanut ne tarvittavat välineet, että jäsenvaltiot ovat päässeet ulos tästä kriisistä. Mutta kriisi on jättänyt arpeensa Euroopan sosiaaliseen malliin. Haasteena on nyt se, että meidän täytyy vahvistaa EUn sosiaalista ulottuvuutta. On rohkaisevaa huomata, että on kolme uutta työllisyysindikaattoria tähän taulukkoon. Ja tätä kautta voidaan vahvistaa äh, talouden elpymistä ja on kuitenkin välttämätöntä uudistaa meidän talouksemme ja investoida inhimilliseen pääomaan, jotta voidaan luoda työpaikkoja kaikilla tasoilla. Euroopalla on koko joukko välineitä käytössään, Eurooppa 2020 esimerkiksi, sekä investointisuunnitelman täytäntöönpano. Näitä täytyy tarkastella hyvin yksityiskohtaisesti, jotta voidaan varmistaa älykäs, kestävä ja mukaanottava kasvu. Uskon, että jäsenvaltioiden täytyy lähteä lähestymään tätä holistisella tavalla, käyttäen täytäntöön panna ähm, työmarkkinatoimenpiteitä, huomioida sekä työntekijät että työnantajat ja myös äh, kouluttaa äh, ja saada ihmiset liikkeelle työmarkkinoilla. Edustaja Gebhardt, yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Olen hyvin iloinen siitä, edustaja Kaasa, että voin kuunnella teitä. Sisämarkkinathan on ihan peruspilari Euroopan unionissa. Tämä yhä uudestaan sanotaan ja olen itsekin tästä aivan vakuuttunut. Mutta ällistyttävää on se, miten vanhan aikaisia ajatuksia on monissa päissä edelleen. Sanotaan, että kyse on ainoastaan taloudesta, yrityksistä, ainoastaan suuryrityksistä ja muusta ei ole kyse. Ei me tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan, aivan kuten juuri sanoitte, kokonaisvaltainen lähestymistapa, missä ei katsota ainoastaan tai ainoastaan yrityksiä, vaan katsotaan sitä, että tarvitaan korkeatasoisia työpaikkoja, innovaatioita, kuluttajasuojaa mahdollisimman korkealla tasolla. Ainoastaan tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta voimme edistää Euroopan taloutta. Tätä kautta huolehtia siitä, että luodaan työpaikkoja – lyödään, luodaan myös talouskasvua. No, sitähän talouksissa niin kiperästi tarvitaan. Hyvät naiset ja herrat, meidän on huolehdittava siitä ja hienoa, että lopulta nyt sisämarkkinat otetaan keskiöön myös ohjausjaksoon. Juuri näitä asioita meidän on voitava ajaa. Olen iloinen, jos onnistumme sen jälkeen, kun pieni ongelma Stylerin mietinnössä kohdan 46 kanssa ratkaistaan. Voimme puoltaa kaikkia näitä mietintöjä ryhmässäni. Kiitos. Monsieur Luke. Kiitoksia edustaja Lykke. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Eurooppalainen ohjasjakso on osa pyrkimystä talouspoliittisessa verotuksessa. Tällaista voidaan tehdä silloin, kun on jokin tavoitu ja tämä tällainen suunta oli alun perin vakaus, valtion varat ja rahoitus. Mutta näitä tavoitteita ei, me emme ole saavuttaneet, vaan ne kokivat kauhean haaksi rikon 2010-2011 ja sen vuoksi meillä on tämä uusi filosofia, että laajenamme näitä tavoitteita ja otamme lisää indikaattoreita tähän taulukkoon taulukkoon ja kollega Gebhardtin täällä puhun tällaista holistisesta lähestymistavasta. Meillä on nyt kaiken näköisiä tavoitteita ja ehkäpä me voisimme saavuttaa edes yhden näistä tavoitteista. Euroalueella voimme todeta, että tavoitteet on ohitettu. Portugalin pitäisi säästää, mutta portugalilaiset ovat hyväksyneet budjetin, joka ei ollut millään muotoa mikään säästöbudjetti. Italialaisten pitäisi myös säästöä, mutta te sanotte, että he tarvitsevat enemmän finanssipoliittista tilaa ja sen vuoksi he käyttävät enemmän rahaa kuin pitäisi ranskalaiset hyväksyvät lakeja jotka mahdollistavat sen että kolmannen vuoden peräjälkeen heidän ylijäämänsä on liian suuri. Ja katsokaa, mitä Kreikassa tapahtuu. Hyvät naiset ja herrat, ää, äh, luovutaan tästä ohjailusta, annetaan maiden itse päättää. Edustaja Guoga, puolitoista minuuttia. Uh, Puhemies, hyvät kollegat, sisämarkkinat on suurin epäonnistunut onnistunut saavutukseen. Meidän pitäisi olla siitä ylpeitä. Viimeisten vuosikymmenen niin aikana se on tuonut työpaikkoja ja alentanut hintoja kuluttajille, mutta työ ei ole vielä valmis ja meillä on vielä paljon haasteita. Sisämarkkinoiden hallinto on tärkeä prioriteetti ja ohjausjakso on erittäin hyvä väline sen toteuttamiseen. Uskon vahvasti, että Euroopan unionin olisi käytettävä tätä jakamistaloutta, jonka kautta voidaan kehittää uusia bisnesmalleja ja luoda parhaat olosuhteet, jotta yritykset voivat kehittyä ja kasvaa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä paremmin työtä, jotta voidaan yhdessä hyväksyttyjä periaatteita kehittää. Sisämarkkinat tarkoittavat myös uutta lainsäädäntöä koskien tuotteiden turvallisuutta. rohkaisin komissiota ottamaan johtoaseman tässä. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia. Sitten edustaja Pimenta Lopez. Yksi minuutti. Obrigado, senhora Estamos perante um Kiitos, arvoisa puhemies. Meillä on tässä monia asiakirjoja, joissa katsotaan ohjausjaksoa ja ajatuksia, jotka ohjausjakson liittyvät. Me haluamme nyt esittää asiat parhaan päin. Talous, kasvu ja konvergenssi. Eikö tässä haitata ainoastaan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuksia – tässä lähdetään ajamaan epätyypillisiä työsuhteita. Me vastustamme tätä politiikkaa. Me vastustamme sellaista politiikkaa, joka antaa oikeutuksen säästöpolitiikalle ja suuryritysten tukemiselle. Me vastustamme nyt ja tulemme aina vastustamaan sitä, että rajoitetaan valtioiden toimintamahdollisuuksia ja halutaan kestämätöntä kasvua sitä kautta, että ei saada kunnon palkkaa työstä. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Melolta? Hyvä edustaja Pimenta, hyväksyttekö sinisen kortin? Ette hyväksy selvä. Esi- edustaja Durand, seuraavana yksi minuutti. Kiitoksia, arvo puhemies. ohjausjaksoja ja tulostaulu, jonka kautta on saattava koherenssia EUn talouteen. Tänään puhutaan kilpailukyvystä ja hallinnollisesta puitteista. Tähän olisi otettava käyttöön todelliset sosiaalitaloudelliset kestävyysindikaattorit mukaan myös. Valitettavasti mietinnössä ei mainita lainkaan kiertotalouskysymystä eikä tehokasta resurssien käyttöä, vaikka tätä on selkeästi Euroopan parlamentti pyytänyt heinäkuussa 2015. Kuinka voidaan ymmärtää, että mietinnössä, jossa on tarkoituksena hallinnoida sisämarkkinoida, että siinä ei ole millään tavalla Volkswagenin ja Dieselgatein jälkeen mitään mainintaa välineistä, jolla valvottaisiin markkinoita. Kuinka voidaan ymmärtää LuxLeaksin jälkeen, että siinä ei mainita finanssipoliittista lähentymistä ja jotta voidaan tasapainottaa tilannetta. Haluaisin äh, todeta edustaja Steilerille, niin hän on siis vastannut paikkaa. Olen pahoillani siitä, että kun tässä on nämä puutteet, niin meidän on aivan pakko äänestää mietintöne vastaan. No ainakin löysit edustajan, se on jo aika hyvä. Sitten seuraavana edustaja Schwab, yksi minuuttia 30. Puhemies ja hyvät kollegat, Todellakin on niin, että joka vuosi tässä keskustelussa puhumme paljon budjettiluvuista ja epätasapainoista ja keskustelu velloo sinne tänne. Mutta menetämme sitten kuitenkin sen tärkeimmän, nimittäin nämä 28 jäsenvaltiota sekä sen, että euroalueen jäsenvaltioilla on oma vastuu siitä, että ne toimivat kasvun kautta nimenomaan sisämark- yhtenäisen sisämarkkinoiden ja standardeiden ja täytäntöönpanon kautta. Ja tämä on sellainen vastuu, joka unohtuu välillä. Se on harmi. Vain jos kaikki jäsenvaltiot ponnistelevat äh, sisämarkkinoiden puolesta, äh, nyt äh, esimerkiksi ohjausjakson puitteissa näin tehdään, sisämarkkinat ovat kuitenkin se, joka vie eteenpäin taloutta. Sanon joka vuosi, että ohjausjakson puitteissa tämä, nämä sisämarkkinat eivät koskaan saa tarpeeksi tilaa ja sen vuoksi toistan tämän jälleen kerran. Arvoisa puhemies. Eurooppalaisessa ohjausjaksossa on valoa ja varjoja. Myönteiset on nähtävä – tarvitaan lisää investointia kasvuun, se on totta ja edelleen tärkeää, koska työttömyys on edelleen kestämättömällä tasolla Euroopassa ja keskeinen ongelma. On ikävää kuitenkin, ettei lähdetä pois tämän säästöpolitiikan tieltä. Tämä talouksien vakauttaminen näyttää tärkeämmältä kuin työ työllisyyden puolesta. Me tarvitsemme johdonmukaista kasvupolitiikkaa. Meidän on saatava lisää julkisia investointeja vihdoin eurooppalaista verotuspolitiikkaa, veron kierron, veropetosten vastainen taistelu on tärkeää. Näin saataisiin lisää rahoitusta. Sisämarkkinoita voidaan myös vahvistaa. On ajanteltava palkkapolitiikka ylijämän maissa. Tarvitsee myös sosiaalisia indikaattoreita suosituksiin. Ohjausjaksossa puhutaan oikaisusta, mutta niitä pitäisi saada lisää. Kiitos. Monsieur Demesmaeker, une minute. Edustaja Demesmaker, Aloitan eh, hyvistä uutisista. Vaikuttaa minustani niin järkevältä, että yritysten ja pk-yritysten yrityksiä koskevia sääntöjä vähennetään. Mutta jos puhutaan taloudessa, mennään pieleen. Jos me haluamme, että taloutemme kasvaa uudelleen, niin silloin viranomaisten ei pidä antaa enempää, vaan nimenomaan vähemmän rahaa. Te osoitatte sormella niitä maita, jotka järjestävät kuntoon budjettinsa, mutta ne ovat ne maat, jotka eivät kunnioita budjettisääntöjä, joita meidän pitäisi sormella osoittaa. Työmarkkinat ovat työmarkkinoilta täytyy löytyä vastaus työttömyyteen. Äh, minun toivoisin, että tämä ohjausjakso sisältäisi enemmän kannusteita. Pour une minute, Madame Mathias. Yksi minuutti, edustaja Matias. Obrigada, senhor presidente, senhor Dombrovski. Kiitoksia, puhemies. Euroopan toimielimet ovat vastuussa säästöpolitiikan seurauksista, eivätkä suostusta myöntymään. Tämä katastrofi on nyt pyritty piilottamaan niin, että väitetään, että ei ole noudatettu sääntöjä tai sääntöjä ei ole ollut riittävästi, mutta kun katsotaan lähempää komission toimintaa, nähdään, että kriteerit ja säännöt ovat sellaisia, että niitä sovelletaan eri tavalla sen mukaan, minkä kokoisesta maasta on puhunut ja millä tavalla rakenneuudistuksen tehty ja aivan komission ideologisen agendan mukaisesti koskien esimerkiksi sosiaalivaltion purkamista ja yksityistämistä. Ja kun ajatellaan Portugalia, Italiaa, Espanjaa, Ranskaa ja Itävaltaa, huomataan, että ei ole mitään kriteeriä, yhteistä kriteeriä ja tasa-arvoisuutta, vaan täysin satumavaraisesti näitä, tai mielivaltaisesti näitä kohdellaan. Haluatteko todella jatkaa tällä tiellä, hyvä komission jäsen? Ne, jotka ovat parhaiten pitäneet kiinni säännöstä, ne ovat saavuttaneet heikoimmat tulokset. Seuraavana Salva Videgain yksi minuutti. Puhemies, hyvät edustajat, talous ja finanssipolitiikan koordinointi euroalueella ovat avainasemassa EU-ohjausjaksossa. Meidän on varmistettava, että yhdessä pyrimme takaamaan euroalueen vakauden ja lähentymisen. Meidän on varmistettava myös se, että edesautamme sitä, että julkinen talous olisi tervettä. Meidän on varmistettava, että edistämme talouden kasvua ja työpaikkojen luomista. Työ, tie kohti talouden elpymistä edellyttää uudistuksia kansallisella tasolla – ja se edellyttää myös sitä, että päästään eteenpäin talousunionin ja poliittisen unionin kanssa. Hyvät kollegat, uudistukset merkitsevät kasvua, vaikka Maria täällä sanoo mitä tahansa, Espanja on tästä esimerkki. Se on yksi niistä maista, joka on eniten tehnyt uudistuksia ja se on myös maa, joka kasvaa kolme kertaa nopeammin kuin euroalueen keskiarvo. Lisäksi viime vuonna siellä luotiin 600 000 uutta työpaikkaa. Kiitoksia puhemies. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten edustaja jutte yksi minuutti. Ekonomikos... Kiitos arvoisa puhemies. Kasvavan talouden ja lisätyöpaikkojen olisi ensin näyttävä kansalaisten elämässä – Työttömyys sinänsä laskee, mutta hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää kuitenkin huomionne vakavaan ongelmaan Euroopan unionissa. Lasten köyhyys. 27 prosenttia lapsista Euroopan unionissa on köyhiä. Siksi haluaisin kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan lapsitakuun, jolla olisi oma budjettinsa – jotta kaikki lapset voisivat saada ilmaiseksi terveydenhoitoa, päivän, päivähoitoa ja niin edelleen. Pitäisi kiinnittää erityishuomiota myös naisten köyhyyteen. Halusin kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita konkreettisiin suosituksiin tässä asiassa. Kiitos. Merci. Monsieur, Madame, pardon, Ruohonen. Seuraavan edustaja Ruohonen Lerner, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, mene Euroopassa itään, mene länteen, kysy pohjoisessa, kysy etelässä, saat aina saman vastauksen. Kaikki haluavat talouskasvua, tästä ei parlamenttiyttä. Löytyvätkö talouskasvun avaimet Brysselistä vai jäsenvaltioista? tästä on erimielisyyttä. kuten tiedämme euroopan unioni on nyt toipumassa historiansa pahimmasta talouskriisistä. matka takaisin kasvu uralle on alkanut toisilla jäsenvaltioilla paremmin toisilla huonommin. mielestäni rodriguezin esittelemästä kasvuselvityksestä löytyy hyviä eväitä eurooppalaisen talouskasvun vahvistamiseksi julkisten investointien lisääminen ja kotimaisen kysynnän vahvistaminen ovat avainroolissa kun halutaan saada talouden pyörät uudelleen pyörimään. näitä asioita ei kuitenkaan tulisi päättää brysselissä kaikista parhaiten kasvua tuetaan tekemällä oikeat päätökset jäsenvaltioiden omissa parlamenteissa. arvoisa Portanto, nós estamos de acordo quanto aos inconvenientes das políticas. Mitä tulee säästöpolitiikan eh, huonoihin puoliin, olemme kaikki yhtä mieltä niistä, mutta ne, jotka vetoavat solidaarisuuteen, niiden on noudatettava sääntöjä. Portugalissa leikkauspolitiikasta ei päästä yli, koska sosialistit ovat erittäin huonosti hallinnoineet aikaisemmin ja on käytetty enemmän kuin on ollut rahaa ja tämä on johtanut velkaantumiseen. Siksi nämä absurdit menot, joita harjoitettiin vuoteen 2009 asti, johtuivat velkaan, alijäämään, työttömyyteen, taantumaan, mahdottomuuteen saada rahoitusta markkinoilta ja Troikan väliintulon. Nyt vuonna 2016 nämä samat sosialistit, jotka olivat vallankahvassa, hävisivät vaalit ja nyt he on kuitenkin esitetty elvytysbudjetteja. Tämä elokuva on jo nähty, Kiitos. Madame Ribeiro, si vous l'acceptez. Hyväksyttekö sinisen kortin? Tout début de votre intervention. Vous ne m'avez pas entendu. Madame Ribeiro. Edustaja Ribeiro. Kollega Nunmel, ehm, nós assistimos neste... Niin, hyvä kollega Nuna Melo. Tässä keskustelussa me olemme kuulleet äh, kollega äh, Maria Rodriguezia, joka suhtautuu positiivisesti EUun, hän puolustaa euroa. Ja samanaikaisesti kuulemme sitten muita kollegoita, joilla on hyvin EU-vihamielisiä puheenvuoroja. Ja näiden äh, keskusteluiden välillä on hyvin pitkä välimatka. Miten kollega Melo, on, tämä koalitio yksi asia EU-ssa ja koalitio Portugalissa? En voisi olla enempää yhtä mieltä. Ei tämä ole mikään sattuma. Siksi eh, tässä ei kuitenkaan vastattu aikaisemmin sinisen kortin kysymykseen. Portugalon on nyt tosiaan täällä on puolue, joka on hallituksessa, joka kuitenkin hävisi vaalit, eikä ole ottanut mitään oppia menneisyyden virheistä, vaan jatkaa edelleen tällaista toimintaa budjetin alalla. Samanaikaisesti yritetään laatia tilejä, jotka eivät pysy kasassa ja pian kyllä todellisuus kolkuttelee. Kiitoksia vastauksesta. Täällä on vielä toinenkin sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Sykse. Mel, de facto é fantástico como uh, o senhor e outros colegas insistem em fazer... Onpa yllättävää, miten kollegat pyrkivät ajamaan Portugalin politiikkaa, sisäpolitiikkaa täällä Euroopan parlamentissa. Mutta kysymys tässä kai kuuluu, voiko budjettipolitiikka olla vastuullista ja voidaanko samalla luoda työpaikkoja, kasvua ja vähentää epäoikeudenmukaisuutta. Hallitus ei onnistunut siinä, kun teidän puolueenne oli vallassa viime vuodet. Ja nyt vallassa oleva puolue saattaa onnistua. Minä ainakin uskon niin. Deputada, uh, a dado passo na sua intervenção fez referência a... Niin, kiitos. Te sanoitte, että maiden solidaarisuus eh, on hyvä, on myös eh, budjetti solidaarisuutta euroalueen maissa. No, mutta tämä on ihan väärä signaali te ette sanoneet eh, mitään rakennemuutoksista. Ne ovat välttämättömiä. Ja hallitusten täytyisi huomioida omat eh, virheensä eikä kehittää niitä edelleen, koska eivät silloin muutkaan kykene kehittymään. Meidän täytyy kantaa meidän vastuumme ja, ja myös eh, osoittaa tämä vastuu. Näin ei ikävä kyllä Portugalissa ole tehty. Tiedän, että täällä on vielä muitakin pyyntöjä, mutta vain kaksi sinistä korttia voidaan ottaa. Sitten ne eh, saanut yksi, puolitoista minuuttia. Aito ongelma talouden osalta on investoinnit. Kasvu ei tapahdu näissä oloissa. Sosiaaliset työntekijöiden olot ovat tärkeitä. Nuorten on löydettävä työpaikkoja, niitä ei näy ja e- eläkeläisten tilanne on heikko. Nyt kasvutie ei ole enää olemassa. Populismia tämä ei ole, koska tämä on totta. Ongelma on se, miten saadaan talouskasvu liikkeelle, saadaan työpaikkoja nuorille, niin ettei vanhempien tarvitse pelätä eläkkeidensä puolesta. Me tarvitsemme paljon välineitä – mutta lähinnä poliittista tahtoa ajatella vähän laatikon ulkopuolelta kasvuevakaussopimuksen. Me tarvitsemme toimia, joilla puututaan investointeihin, yksityisiin ja julkisiin. Yksityisiä investointeja saadaan julkisten jälkeen, ei päinvastoin. Julkisia puuttuu nyt, Junckerin rahasto ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Meidän täytyy saada paljon julkisia investointeja pienemmällä byrokratialle kansallisia julkisia investointeja, jotta voidaan saada vedettyä mukaan myös yksityisiä investointeja. Minun mielestäni meidän pitäisi ennen kaikkea ajaa sitä, että voidaan käyttää kansallisesti lisää julkisia varoja. Tämä edistää ennen kaikkea investointeja. Kiitos. Schmidt, Kiitoksia sitten Messer yksi minuutti. Kiitos. Onhan se aikamoinen paradoksi, että me käymme tämän keskustelun vain neljä tuntia sen jälkeen, kun me puhuimme tästä sopimuksesta, jonka Cameron teki huippukokouksessa. Koska siinä sopimuksessahan nimenomaan tehdään ero euroalueen ja ei-euroalueen välillä. Ja tämä mietintö, jo nyt kun me sitä puhumme täällä parlamentista, on vanhanaikainen. Ei se heijastele tätä uutta uutta todellisuutta EU:ssa, eli että ne maat, jotka ovat euroalueessa, saavat enemmän suverenisuutta, ne toimivat yhdessä Brysselissä ja niissä on eh, enemmän keskushallintoa, ja me, jotka onneksi olemme euroalueen ulkopuolella, emme ole osa tätä eh, keskittämistä. Eli kun katsotaan, millä tavalla talouden kehitys eh, toimii maailmassa, ja että se, mitä tapahtuu euroalueella, ei ole hienoa. Ja minä sanoin jo 15 vuotta sitten, eh, mitä euroalueella tapahtuu. Silloin sanottiin, että tämä tulee pelastamaan Euroopan, mutta ei näin käynyt, eikä liioin näin tapahdu ohjausjaksonkaan avulla. Edustaja Tania, olette täällä eh, menettelyssä ilman puhujalista. Haluatteko kuitenkin sinisen kortin? Allez-y. Vous l'acceptez, monsieur Messerschmitt D'accord. Hyväksyttekö tämän edustaja Messerschmidt, selvä. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr! Arvoisa puhemies, arvoisa jäsen, hyvä kollega. Minusta tuntuu, että talouskasvu ei voi olla sen arvoinen, että uhrataan sille sosiaaliset oikeudet. Minulla on kysymys teille. Onko mielestänne hyvä ajatus, että yhdistynyt kuningaskunta uhraa näitä sosiaalioikeuksia? Jeg ser ikke Storbritannien en minä sanonut, että Iso-Britannia uhraisi sosiaaliset oikeudet. Päinvastoin, minä olen sitä mieltä, että Iso-Britannia tällä sopimuksella äh, takaa äh, asemansa ja sekä teillä että minun maallani on kaikki edut siinä, että äh, selviämme jos ajatellaan sitä, että äh, mitä tässä puhutaan tukien maksamisesta, ei se enempää nouse. Mutta voin vakuuttaa teille, että se mitä Cameron teki on kaikkein suurin lahja EUn yhteistyölle. Ei pidä kuunnella äh, kritiikkiä. Jos, jos ei kuuntele kritiikkiä esimerkiksi minun kotimaastani ja isosta Britanniasta, niin silloin äh, ei tapahdu mitään. On tiettyjä asioita, jotka ovat hyviä, kuten esimerkiksi vapaa liikkuvuus ja muuta arvoisa Komi. yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä kaikesta tästä tuesta. Pahoittelen, jos en näistä kaikista järjestelmistä puhu, mutta nyt olemme siinä vaiheessa, että neuvoston on myös kannettava vastuunsa koskien valvontapakettiin, että täytäntöpanoa koskien näitä tuotteita ja myös turvallisuutta. Me tarvitsemme turvallisia markkinoita, kansalaisia, jotka todella tuntevat, mitä heillä on päällään, mitä he syövät. Tämä on meille jäljitettävyyttä. Olemme pahoillamme siitä, että jälleen kerran tämä paketti on jumissa. Me tarvitsemme tällaista meidin lainsäädäntöä Made in Italy tai Made in Europe. Toivon, että neuvostossa nyt vaihdettaisiin kurssia, että, että päästäisiin eteenpäin. Muussa tapauksessa emme ole kilpailukykyisiä. Danti. Sitten edustaja Danti, yksi minuutti. Grazie, signor Presidente, signor Commissio. Kiitoksia, puhemies, hyvä komissio ja hyvä kollega. Tämä sisämarkkinat ilman muuta ovat paras yhdentymisen tulos Euroopassa sen arvoa on arvioitu myös nyt Brexit-keskustelun yhteydessä, ja se on todellinen argumentti niille, jotka Lontoossa eh, eivät pidä asiallisena EU-sta irtautumista. Meillähän on tämä tutkimus, joka koskee Euroopan yhdentymisen toteuttamattomuutta, ja se osoittaa, kuinka sisämarkkinat eivät ole vielä loppuun saatettu, ja siellä on paljon potentiaalia. Muitakin pilviä horisontissa näkyy nimittäin kansallinen egoismi ja edut ja Schengenin alueen vapaan liikkuvuuden kyseenalaistaminen, nämä vain jarruttavat sisämarkkinoiden loppuun saattamista. Olisi myös täydennettävä jo saavutettuja tuloksia. Euroopan unionissa meidän olisi nyt pidettävä sisämarkkinoita innovoinnin ja kasvun moottorina, jotta Euroopasta tulisi jälleen kilpailukykyinen. Une monsieur. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti edustaja Krasnodetski. Yes. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että taloushallinnon alalla on mahdollistettava sosiaalinen ulottuvuus. Mutta miten paljon voidaan koordinoida sosiaalipolitiikkaa? Euroopan unionin on annettava suuntaa mutta ei kai kuitenkaan ottaa täysin omiin käsiinsä jäsenvaltioiden toimivaltaa. Maat voivat olla vastuussa omasta sosiaalipolitiikastaan. En voi olla samaa mieltä siitä, että sosiaalirastoista pitäisi antaa 20 prosenttia kaikenlaisiin sosiaalipoliittisiin toimiin. Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että Euroopan tasolta – valvotaan esimerkiksi työsopimuksia. Tässä mennään kyllä liian pitkälle. Tämä kuuluu kansallisten hallitusten käsiin, jotka tietävät parhaiten, miten sosiaalisia ongelmia ratkotaan. Hallitusten tehtävän tehdä näitä päätöksiä. Kiitos. Schulze. Edustaja Schulze, yksi minuutti. Arvo puhemies, hyvät kollegat, eurooppalainen ohjausjakso on reaktio vakavaan äh, talouskriisiin. Kansantaloudelliset äh, äh, epätasapainot on tarkoitus tällä tavalla estää. Kaksi asiaa on tärkeää tässä keskustelussa. Ohjausjakson täytyy olla parempi ja toivon mukaan se, tai sen piti tuoda mukanaan etuja, mutta siinä oli aivan liian äh, epämääräisiä suosituksia ja jäsenvaltiot eivät edes noudata niitä. Me keskustelemme paljon siitä, millä tavalla voimme tehdä Euroopan sosiaalisemmaksi sosiaaliset indikaattorit kansantalouden tilanteen määrittelemiksi on mainittu. Meillä on kolme sosiaalista indikaattoria, nuoriso- ja työllisyysindikaattorit ja työllisyyskiintiöt. Ne kuuluvat tähän ohjausjaksoon, mutta vaatisin, että kaikki muut makrotaloudelliset indikaattorit ovat jatkossakin mukana yhtä painavasti kuin nyt. Kiitos. Merci. Madame Grappini. Kiitoksia sitten edustaja Grappini. Yksi minuutti. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să încep prin a mulțumi... Kiitos paljon, puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja työtä. Eivät nämä täydellisiä asiakirjoja ole, mutta täynnä kuitenkin hyvä, joka saattaisi auttaa meitä sisämarkkinoiden tukemiseen esimerkiksi ja hyvään talouden ohjaukseen. Me todella haluamme Euroopan unionia, josta saadaan konkreettisia tuloksia ajatellen työllisyyttä, elintasoa, ja niin edelleen. Me tarvitsemme rajat ylittävää toimintaa. Meidän on keskityttävä työpaikkoihin köyhillä alueille. Lisäksi tarvitsemme kilpailukykyä. Kilpailukyky on todella tärkeä asia, jota meidän pitää ajaa. Tarvitsemme yhteistä politiikkaa tällä saralla. Integraatio on tärkeä, lisäksi tarvitaan lisää avoimuutta ja lisää reilua kilpailua ja pk-yrityksiä on vahvistettava. Kiitos. Monsieur Ujadowski. Edustaja Ujazdowski, yksi minuutti. Przewodnicząca, koleżanki i koledzy, jestem wielki tego... Hyvät kollegat, olen joustavuuden kiihkeä edustaja joustavuusvälineen osalta jäsenvaltiossa ilman liikaa keskushallintoa – Tästähän puhui myös kollegani Krasnojanski jonkun aika sitten. Haluaisin antaa teille tiedon, joka muodollisesti ei ehkä suoraan liity tähän mietintöön, niin kyseessä on eurooppalainen solidaarisuus talouden, finanssipolitiikan tasapainon jäsenvaltioissa ja kaikki ponnistelut, joita Euroopan puolesta on tehty. Erityisesti puolustuskustannuksen alojen Puola, Ranska, Iso-Britannia, Kreikka ja muutamat muut maat – käyttävät 2 prosenttia BKTstä puolustuksen, Muut jäsenvaltiot eivät näin toimi. Puolustusmenot on komissiossa otettava huomioon, koska niillä on merkittävä vaikutus näiden valtioiden budjettitilanteeseen, ja nämä ovat kaikkien Euroopan kansalaisten puolustuksen käytettyjä menoja. Kiitoksia sitten Lopez Fontanier. Kiitoksia puhemies. Olen yhtä mieltä näistä prioriteettitavoitteista ja suosituksista koskien euroaluetta, mutta haluaisin korostaa tarvetta investoida ihmisiin. Euroopan kansalaiset ovat eh, olleet suurissa vaikeuksissa, siksi talouden vakauttaminen on näyttävä myös yhteiskunnassa. Kaikkein tärkeintä on työllisyys. Nuorisotyöttömyysongelman lisäksi on nyt ilmestynyt myös pitkäaikaista työttömyyttä, joka lisää köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja vaikeuttaa työmarkkinoille takaisin pääsyä, erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden keskuudessa. Meidän on parannettava koulutusjärjestelmiä ja elinikäistä oppimista niin, että se vastaa nykyisiä tulevia työmarkkinoiden tarpeita. Tarvitaan parempaa yhteistyötä yritysmaailman ja koulutusmaailman välillä. On aivan mahdotonta, että tällaisia Tällaista työttömyyttä on vielä olemassa, kun kuitenkin on kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa Euroopan unionissa, tai 39 prosenttia yrityksistä etsee henkilöitä, jotka olisivat digitaalisesti päteviä. Heillä on vaikeuksia löytää henkil- mm, työntekijöitä. Kiitoksia edustaja Tomacic. Yksi minuutti. Kiitos. Sisämarkkinat eivät ole ainoastaan Euroopan unionin perusta, vaan myös äh, tämä ainoa suuri todellinen etu kansalaisille. Tänä päivänä äärioikeisto ja vasemmisto äh, kieltävät äh, sisämarkkinoiden arvon jäsenvaltioillemme. Mutta sisämarkkinoiden loppuvietminen on tärkeää. Sisämarkkinoita ei saa eristää talouden ja, talous- ja sosiaalipolitiikasta jäsenvaltioissa. Me puhumme usein veroparatiiseista ja niiden haitallisista vaikutuksista Toisaalta minusta tuntuu, että me emme puhu tarpeeksi siis huonosta politiikasta, joka luo tällaisen hämärän ähm, tilan, jossa on turhia kummallisia äh, menettelytapoja ja iskee useimmiten nimenomaan äh, yrityksiin ja yrittäjiin. Yhtenäismarkkinat eivät ole järkevät, mikäli niitä säädellään liikaa ja niihin osallistuminen on kuormittavaa yrityksille. Seuraavana puolitoista minuuttia edustaja Rosati. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me puhumme talouspolitiikan koordinoimisesta eu tasolla. Se on todella tärkeää, koska minulla on sellainen käsitys, että me olemme kaikki ihan tyytyväisiä talouspolitiikan tuloksiin viimeksi kuluneelta kymmeneltä vuodelta. 2005-2014 BKT kasvoi vain 7,5 prosenttia. Euroalueelle vain 5 prosenttia ei tuo riitä. Kansalaiset ovat hyvin pettyneet ja siksi usein syytellään tästä Brysseliä. Vaikka selkeästi jäsenvaltiot lähinnä ovat vastuussa toiminnasta taloudellisesti. Ja vetoaisin nyt Euroopan komission suuntaan. Toivoisin, että lisättäisiin ponnisteluita ja painostettaisiin jäsenvaltioita lisää niin, että potentiaalinen kasvu nopeutuisi. Me puhumme investoinneista. Investointeja ei oikein ole. Pitäisi tukea työpaikkoja, teknologista kehitystä maakohtaisissa suosituksissa. Komission tulisi keskittyä enemmän työmarkkinakysymyksiin. Siihen, miten saadaan luotua työpaikkoja, saadaan parempaa teknologista kehitystä koska muuten emme voi olla tarpeeksi kilpailukykyisiä. Kiitoksia. Sitten aloitamme menettelyn ilman puhujalistaa. Meillä on paljon pyyntöjä. Odotamme edustajasta Malecic. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää varapuheenjohtajaa ja neuvoston edustajia. Euroopan ohjausjaksolle tarvitsemme paljon koordinointia, koordinointia alueellisten, paikallisten ja kansallisten tavoitteiden kesken sekä Euroopan unionin kanssa. Kohesiopolitiikka ja suositukset jäsenvaltioille ovat osa tätä. Meidän täytyy myös koordinoida eri rahoituksen lähteitä ja synergian saavuttamista, erilaisten eurooppalaisten politiikkojen. Äh, koordinoimista, liikennepolitiikka, maaseutupolitiikka, energiapolitiikka, innovaatio, tutkimus, kehitys. Ja sitten kaikkia näitä politiikan aloja pitää myös noudattaa ja täytäntöön panna. Tämä on yksi suurimpia haasteita, varsinkin huomioiden, miten paljon jäsenvaltioita meillä on ja eri äh, instansseja, jotka ovat vastuussa eri politiikan aloista, samoin kuin erilaiset järjestöt ja äh, muut elimet jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi meidän täytyy todellakin koordinoida, koska ilman koordinointia emme saa aikaan täytäntöönpanoa. Edustaja Ford. Ei, Ei ole paikalla. Edustaja Ford ei ole paikalla. Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές, καθώς η Κομισιόν προ... Kiitoksia puhemies. Jälleen sama tarina. Komissio ehdottaa aina samaa reseptiä, leikkauksia ja pakkosopeutusta, vakaussopimusta ja niin edelleen, mutta ei tätä kautta voida vähentää köyhyyttä ja taantumaa, jonka kourissa – Kreikka ja muut Etelä-Euroopan maat kamppailevat. Tällä tavalla ei voida kunnioittaa Kreikan kansan tahtoa. Myöskään ajatellen tätä finanssilakia. Kreikassa troika on tuhoamassa sosiaalijärjestelmää ja eläkkeitä. Se tuhoaa myös maataloustuottajiemme mahdollisuuksia. Ei näin voida enää kauaa jatkaa, hyvä komission jäsen Dombrovskis. Kyllä, Kreikan kansa ryhtyy vastustamaan ja heittää Troikan ulos. Kiitoksia sitten Jakovčić. Kiitos arvoisa puhemies. Riittämätön talouskasvu on valtava ongelma monissa jäsenvaltioissa. Olemmeko valmiita nyt kohtaamaan tämän haasteen? Erityisesti haasteen, joka on meillä vielä edessä, koska monet ennakkoivat tulevina vuosina lisää uusia talouskriisejä. Euroopan unioni ja Euroopan ohjausjakso haluaa yhdistellä monia politiikan aloja. Tämä ei ole kovin yksinkertaista, erityisesti jos ajatellaan koulutusjärjestelmää, politiikkaa, sosiaalijärjestelmää, talouskasvuun. Siksi minä hyväksyn monet teesit tästä mietinnöstä, mutta pyytäisin, että edustaja Rodriguez voisi hyväksyä alle muutoksen, jotta voimme äänestää puolesta. Kiitoksia sitten edustaja Silikiotis. Kiitos puhemies. Eurooppalainen ohjausjakso merkitsee pankkien toimivallan institutionalisoimista, jonka kautta hiljennetään, hidastetaan työllisyyttä ja kasvua. Historiallisen korkea työttömyystaso on tänä päivänä elämän fakta näissä muistiomaissa, eikä sen tarvitsisi olla niin. Raporteissa, näissä mietinnöissä ohjausjaksosta tarkastellaan koordinoinnin etuja. No mutta mistä koordinoinnista tässä oikein puhutaan? Koska ainoa ohjausjakson tavoite on se, että noudatetaan suurten monikansallisten yritysten toiveita ja poljetaan työntekijöiden oikeuksia. Me äänestämme näitä mietintöjä vastaan ja vastustamme myös säästöpolitiikkaa ja muistioita. Edustaja Rope, yksi minuutti. Edustaja Rope. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos, ponios Rodrygės pranešė. Hyvät kollegat, edustaja Rodriguez Haluaisin lyhyesti puhua tästä mietinnöstä. Minun mielestäni täällä on muutamia virheitä. Täällä sanotaan, että valtiota olisi rankaistava komission taholta. En näe oikein suora linkkiä talouden ohjauksen ja kohesiopolitiikan välillä. Molemmat ovat tärkeitä, mutta ei meidän pitäisi ratkaista ongelmaa liian mekanistisesti, niin kuin komissio pyrkii. Meidän ei pidä uhrata yhtä toisen takia. On hyvin surullista, että esittelijä ei pystynyt ottamaan tätä mukaan tähän mietintöön. Näemme, että tämä tie tulee vahingoittamaan kohesiopolitiikkaa eikä tule lisäämään kasvua. Kiitos. Kiitos puhemies. Komission mukaan taloudellisten siirtolaisten ja pakolaisten lukumäärä tulee tukemaan pitkällä aikavälillä EUn taloutta, koska saadaan lisää työvoimaa. Tuohan on täysin väärin. Kreikassa ihmiset edelleen etsivät työpaikkoja. Sitähän on lupailtu EUn puolelta. Kreikan pitäisi jättää Schengenin alue. Me olemme muistion alla ja tällä hetkellä meidän pitää pysäyttää siirtolaisten virta, joskus islami, ääri-islameja, jotka tulevat tänne ja pian olevat myös teidän maissanne. Miten te aiotte auttaa? Onko teillä jotain ajatuksia siitä, miten voidaan pysäyttää siirtolaisturva. Tuhannet siirtolaiset, jotka tulevat Eurooppaan ja haluavat islamilaista lakia ajaa väkivallan keinoin. Vieka. Edustaja Jaslowieka. Pani nadal odnotowują... Puhemies, jäsenmaissa nuorten työttömyys on yhä vielä kovin korkea ja voimme nähdä, että nuorisotakuu ei toimi. Siksi meidän pitäisi miettiä uusia mahdollisuuksia nuorisotyöllisyydelle esimerkiksi yrittäjyyden kautta. Emme me mitään takuita välttämättä halua. Meitä pelottaa lähinnä se, että äh, köyhien määrä on lisääntynyt. Myös äh, väliaikaiset työt ovat lisääntyneet. Meidän pitäisi tässä olla joustavampia, mutta siitä huolimatta jokaisella työntekijällä pitäisi olla sosiaaliturva. Olisikin hyvä, että meillä olisi vuosittainen e, taloudellisen kasvun arviointi näiden kolmen indikaattorin pohjalta. Mutta huomioikaa kuitenkin, että makro talouden asiantuntijat voivat olla oikeassa, mutta elinolosuhteet äh, heikkenevät. Ja lopuksi edustaja González Peña, ja. jos hän haluaa käyttää puheenvuoron. Gracias. Kiitoksia. En oikein kuullut nimeäni. Ohjausjakson miettinen prioriteetit käsittelevät tärkeitä äh, työ- ja sosiaali- lainsäädännön kohteet. Tämä on kuitenkin hämmävä. Siinä taas tuodaan leikkauspolitiikka, joka on aiheuttanut paljon vahinkoa. Tässä on hyvin jäykästi käsitelty julkisen talouden vakauttamista ja leikkauspolitiikka. Tämä on oikeudenmukainen ja tehoton tapa parantaa Euroopan taloutta. Siksi on tärkeää, että EKP neuvottelee uudelleen vakaussopimuksen ja että otettaisiin käyttöön joustavampia välineitä. Meidän on päästä verran tästä taakasta, joka vaikeuttaa maiden kasvua. Espanjan kaltaisessa maassa on yli 20 prosenttia työttömyyttä, 12,3 prosenttia työntekijöistä ovat köyhiä ja kolmasosa kansalaisista ovat sosiaalisen syrjäytymisen partaan. Partaalla tarvitaan suunnitelma, joka ei pahenna tilannetta. Komissio esittää vain pikkupaikkauksia eikä kunnon parannuksia. On käsiteltävä ohje ongelmia niin, että tiedämme, ketä käsitellään ensin meille kansalaiset tulevat aina ensin. Tähän päätämme menettelyn ilman puhujalistaa sitten komission nimissä. Komission jäsen Dombrovskis, olkaa hyvä. Madam Chair. Puhemies, ministeri, arvon jäsenet. Ensin haluaisin kiittää teitä tästä hyvin stimuloivasta ja tuottoisasta keskustelusta tänään. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli Euroopan talouspolitiikan edistämisessä ja olen hyvin tarkkaan nyt kuunnellut teidän huomioitanne. Euroopan talous on päässyt jo eteenpäin lamasta, mutta kuitenkin elpyminen on vielä hyvin vaatimatonta. Meillä on ikävä kyllä enemmän huolenaiheita tänään kuin muutama kuukausi sitten – koska ulkoinen tilanne on heikentynyt ja olemme nähneet, että äh, meillä on ollut äh, myös investoijien joukossa tiettyä riskien äh, ongelmia. Ja tätä kautta jatkokasvu voi hidastua. Täällä esitettiin hyvin monenlaisia näkemyksiä tämänpäiväisessä keskustelussa. Olen kuitenkin tyytyväinen, että hyvin monet teistä jakavat meidän integroidun strategiamme, nimittäin finanssipolitiikan investoinnit ja indikaattorit. Tarkoitus on lähentää Eurooppaa ja lähentää Eurooppaa tähän parhaaseen toimijaan. Eurooppalainen ohjaus jaksoon liittyvät hyvin monet mietinnöt, kuten ne, joista me täällä tänään puhumme. Me pidämme myös hyvänä sitä, että tehtäisiin vahvempaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken, kuten esimerkiksi tämä Euroopan parlamentaarinen viikko, johon minä viime viikolla osallistuin. Meillä on samat tavoitteet edistää kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa ja odotan jatkossakin hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Merci, Madame Hennis Kiitoksia sitten neuvoston nimissä, Hennis Plashert. Mr. Vice President. Arvoisa puhemies, varapuheenjohtaja, hyvät jäsenet. Halusin aluksi sanoa, että sisämarkkinat ovat todella tärkeä asia. Näin voidaan saada etua suoraan kansalaisille, kasvua, työpaikkaa ja hyvinvointia. Siksi työ, jolla syvennetään edelleen sisämarkkinoita, on meidän puheenjohtajakaudellemme prioriteettiasia. Haluaisin painottaa, että on tärkeää tehdä uusia ehdotuksia, jos sisämarkkinoita ei ole vielä täytäntöönpantuja. Lisäksi on täysin täytäntöönpantava nykylainsäädäntöä. Monet painottivat myös sitä, että on vahvistettava sosiaalista ulottuvuutta ohjausjaksossa. Ymmärrän tämän, mutta kuten tiedätte, jäsenvaltioilla vähän eri kanta tähän sosiaalipolitiikasta ja työllisyyspolitiikasta. Useat jäsenvaltiot ovat esittäneet, että sosiaalipoliittiset kysymykset ovat edelleen jäsenvaltioiden toimivalta, eivätkä nämä maat halua luopua kansallisesta itsemääräämisoikeudesta ohjausjakso toimien kautta. Mutta hyvänä uutisena kaikki jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että ohjausjakson kautta on huolehdittava siitä, että tarvittavat rakenneuudistukset tehdään, jotta voidaan vastata haasteisiin sosiaalipolitiikan ja työllisyyspolitiikan osalta, ottaen huomioon ne tavoitteet, jotka on Euroopan 2020 strategiassa, mitä tulee köyhdenvastaiseen taistelun työpaikkien lisäämiseen sosiaalisen osallistamiseen. Monet painottivat myös sitä, miten tärkeää on täytäntöönpanna maakohtaisia suosituksia. Olen aivan samaa mieltä. Maakohtaiset suositukset ovat avain rakenteellisiin uudistuksiin jäsenvaltioissa. Ei tämä aina helppo ole, kuten aluksi sanoin. Tämä on olla hyvinkin vaikeaa, kun ajatellaan vaikka eläkeuudistusta, työmarkkinauudistuksia, mutta tämä on paras mahdollisuus saada uutta vauhtia kasvuun ja työllistymiseen. Täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeä, olen kanssani samaa mieltä. Monia tärkeitä kysymyksiä otettiin tänään esiin ja ne on pidettävä mielessä lähikuukausien aikana. Pian komissio hyväksyy maaraportit, joissa analysoidaan taloustilannetta ja uudistusmahdollisuuksia. Näin lähtee liikkeelle asiantuntijatyö, joka johtaa maakohtaisten suositusten hyväksymisen tänä kesänä. Tämä on siis tärkeä vaihe eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Näin voimme katsoa, miten paljon on saatu aikaiseksi kussakin jäsenvaltioissa, tai huomioon keskeiset tulevat haasteet. Monet kysymykset ovat olleet pitkään auki. Sosiaaliturvajärjestelmä, asuntomarkkinoiden toiminta. Nämä eivät ole uusia haasteita, mutta tarvitsemme uutta sopivaa politiikkaa myös siirtolaiskriisiin. Kaikki nämä aiheet vaativat meidän huomiomme tulevien vuosien aikana. Meidän on vastattava kaikki näihin haasteisiin ja siksi meidän on tehtävä yhteistyötä, arvoisa puhemies. Kiitos. Merci beaucoup. Nous allons revenir Kiitoksia. Nyt sitten käännyn esittelijöiden puoleen. Edustaja Rodriguez, olkaa hyvä. Madame la Rouva puhemies, minulla on ilo käyttää puheenvuoro tämän keskustelun lopuksi. Pidän sitä erittäin hyödyllisenä keskusteluna. Haluaisin kiittää myös komission ja puheenjohtajavaltion lausunnoista. Meillä on kolme hyvää mietintöä ja uskon, että niiden kautta voimme nähdä uuden kompromissin, jonka kautta päästään vahvaan elpymiseen. Voidaan toteuttaa Eurooppa 2020-strategia niin, että meillä on oikeassa suhteessa investointeja ja uudistuksia, mutta samalla tavalla voidaan puuttua epätasa-arvoon ja epätasapainoon ja sosiaalisen epätasa-arvoon. Euroopan parlamentti on valmiina tekemään yhteistyötä komission ja puheenjohtajavaltion kanssa, jotta saadaan aikaan tuloksia seuraavissa ohjausjakson vaiheissa. Viimeisen minuuttini haluaisin käyttää siihen, että olisi otettava mallia hyvin myönteisistä kokemuksista viime kuukauden aikana. Ja tältä pohjalta voimme aloittaa toimielinten välisen sopimuksen neuvottelut niin, että voisimme parantaa EU-ohjausjaksoa. Käytännössä voisimme jo nyt saada aikaan pieniä parannuksia. Voisimme käydä hyvää keskustelua Euroopan komission kanssa ennen kuin vuosittainen kasvuselvitys julkaistaan ja välittömästi sen jälkeen toinen tärkeä parannus koskee euroalueen keskustelua täysistunnossa – se oli mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä euroryhmän puheenjohtajan kanssa. ja kuten nyt näemme, me parlamentin puolelta voimme kyllä saada aikaan kolme mietintöä hyvissä ajoissa, niin että voidaan ottaa huomioon, kun valmistellaan kevään huippukokousta, joten näin ollen voimme parantaa tapojamme tehdä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Varmastikin voimme tämän edistyksen pohjalta rakentaa tulevaisuutta ja harkita uutta toimielintä välistä sopimusta, jotta meillä olisi demokraattisempi ja oikeutetumpi EU-ohjausjakso ja se olisi myös relevantimpi ja sen vaikutukset kentällä olisivat vahvempia ja tuntuisivat kansalaisille asti. Kiitoksia. Merci, Madame Ribeiro. Kiitoksia sitten edustaja Ribeiro. Kiitos äh, puhemies haluaisin kiittää kollegoita, jotka puhuivat sekä neuvostoa että komissiota tästä hyvin täydestä keskustelusta. Meillä on yleinen, yhteinen tie, eli se on investoinnit. Mutta minkälaisiin investointiin, minkälais, miten me täytäntöön panemme tämän ohjelman? Meillä kaikilla on vastuu Euroopan unionissa, mutta tämä on tähän asti ollut täysin jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltioiden täytyy luoda vakautta politiikkaan ja me, meidän täytyy saada investoijat luottamaan Eurooppaan. Kun me puhumme luottamuksesta, me kuulemme hyvin paljon täällä Portugalista. Kollegat, sosiaalidemokraatit puhuivat Portugalista ja tästä luottamusäänestyksestä, joka pidettiin ja jonka hallitus voitti Sanokaamme vain, että ei voi olla mitään epävarmuutta. Myös äh, Rodriguez sanoi, että meillä on edellytykset äh, saada aikaan kasvua. Me emme voi jatkaa ää, ähm, näyttelyä, me emme voi jatkaa taaksepäin katsomista. Meidän täytyy täytäntöön panna äh, vastuullista politiikkaa, politiikkaa, joka on tarkkaan mietittävää. Parina viime vuosina sekä Portugalissa että Euroopan unionissa äh, on käynnistynyt tämä taloudellinen elpyminen. Se on heikkoa vielä, mutta se kuitenkin osoittaa, minne me olemme tulevaisuudessa menossa. Ja myös ne aine, alueet, joita meidän pitää uudelleen tarkastella ja ne vastuut, joita meillä on. Ei meidän tule tehdä muutoksia vain muutosten vuoksi. Meidän täytyy tehdä töitä komission kanssa niin, että voimme yhdessä kansalaisten, äh, kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten kanssa saada aikaan jotain, joka toimii sekä kansallisella, paikallisella että Euroopan tasolla. Stiller. Kiitoksia lopuksi edustaja Stiller. Thank you. Eh. Kiitos, arvoisa puhemies. Kiitokset kollegalle, varjoesittelijöille neuvostolle Minusta tuntuu, että sisämarkkinoiden merkitys on tullut kuulluksi tänään. Tässä on tasapoinaltava myös sosiaalisten oikeuksien kanssa. Tämä on tärkeä Euroopan unionissa. Monet puhuivat digitalistumisesta. Haluaisin loppuhuomioissani kiinnittää huomiota digitaalisiin sisämarkkinoiden eli merkitykseen. Uusi vallankumous Katsotaan, miltä näyttää täällä salissa. Kaikki käyttävät älypuhelimiaan. Vähitellen kaikki puhelimet ovat älypuhelimia. 14 miljardia vuoteen 2020 laitetta. Nettiä käyttävät miljardit. Ja me olemme näkemässä aikoja, jolloin kasvaa valtavasti se, miten paljon mobiilidataa käytetään. Tämä on todella vallankumous. Ja tämä liittyy sisämarkkinoihin. Kolme seikkaa. Pääsystä digitaalisessa sisämarkkina suunnitelmassa. On huolehdittava laajakaistasta, on huolehdittava siitä, että kaikki saavat pääsyn tähän vallankumoukseen, digitaalikuilu ei saa kasvaa. Sitten osaaminen siitä, että saa pistettyä tietokoneen päälle sitä, että osaa ohjelmoida. Täällä on hyviä aloitteita Skotlannissa, myös aloite ihmisille, jotka haluavat ohjelmoida kolmessa neljässä kuukaudessa saavat kouluttautua. Elinikäisestä oppimisesta on myös kyse ja siitä, miten suhtautua, ihan riippumatta siitä, onko pk-yritys vai monikansallinen yritys. Kaikkien on osattava osallistua digitaalisiin sisämarkkinoihin. Me osaamme varmasti digitalisoitua. Näin ainakin toivomme. Kiitos. Merci beaucoup à vous tous. La discussion communique. Kiitos.